Kollegat, jos nyt käytte paikoillenne, niin voimme aloittaa. Good morning, colleagues. Mrs. Hennis, I love... No niin, huomenta. Hennis, hieno laukku. Pyydän anteeksi nyt tätä myöhästymistä. Tänä aamuna ensinnäkin keskustelemme Lissabonin sopimuksen vaikutuksesta vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaan alueeseen ja mitä seuraamuksia on sillä, että uusi sopimus on astunut voimaan. Ja tämän jälkeen sitten keskustelemme Swiftistä ja matkustajatiedoista. Ja Jonathan Fall on täällä sitten paikalla kello 10. Eli ehdotan, että käynnistämme kokouksen välittömästi. Kuten tiedätte, eilisestä lähtien meillä on nyt uusi sopimus voimassa, ja tänä aamuna keskustellaan siitä, millaisia seuraamuksia tällä on erityisesti Euroopan parlamenttiin uudelle roolille kansainvälisissä sopimuksissa. Kaksi niistä tulikin mainittua. Ja sitten perusoikeuskirja. Olemme saaneet kuulla, että se on nyt laillisesti sitova, vaikkakaan ei nyt minulla ainakaan ole ihan selvää, millä tavalla ja millä tavalla nämä opt-outit vaikuttavat asiaan. Mutta että saisimme asiaan vähän lisävalaistusta, annan oikeudesyksikön edustajalle puheenvuoron Basokselle. Hän on toimittanut tänne viestin, jossa on muutamia ranskalaisia viivoja tätä kokousta varten. Eli Passus, voisitko lyhyesti alustaa tämän aiheen? Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten mainitsitte, tällaisen luonnoksen olen tehnyt, joka mahdollisesti helpottaa tämän aamun keskustelua. Ajattelin, että voisin alustaa kolmessa eri osassa. Ensinnäkin kerron, mistä tulemme, mihin, mene, missä, mihin menemme. Verran, vertaan sen itsen sopimukseen. Toisessa osassa mennään käsittelemään yksityiskohtia nykytilanteesta – neuvoston allekirjoittamasta sopimuksesta joka ei kuitenkaan vielä saatettu loppuun. Ja jos ajattelette, että on tarpeeksi aikaa, niin olisi myös mielenkiintoista keskustella siitä, miten tämä valiokunta voisi tulevaisuudessa toimia yleensä kansainvälisten sopimusten kohdalla. Rouva puheenjohtaja, mielestäni ei tarvitse käsitellä varmaankaan niin kovin yksityiskohtaisesti siitä, mikä oli perustussopimuksen tai nyt sen sopimuksen artikla 24 säännös ja mikä nyt on mutta ihan lyhyesti se, mikä oli, oli hallitusten välinen rakenne vapaudelle, turvallisuudelle ja oikeuteen perustuvalle alueelle. Sitten säännöksen kanssa, joka liittyy YUTP, 24-28 artiklat liittyvät YUTP, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, jossa on tiettyjä asioita, joita ei enää ole, kuten neuvottelija, joka ei ole komissio, kuten yleensä yhteisön metodissa, vaan neuvoston puheenjohtaja. Yksimielisyys myöskin neuvostossa oli, ja on hyvin, hyvin rajoitettu rooli, joka voi pystyä vain neuvoston puheenjohtaja auttamaan, eikä oikeudellisessa mielessä roolia parlamentille, kuten sanoin, eikä valvontaa myöskään. Ja viimeinen tekijä on sitten se, että jäsenvaltiot voivat esittää tällaisen kansallisen eräänlaisen varauman, mitä on sitten käytettykin monta kertaa näissä sopimuksissa, kuten PNR, jossa 11 jäsenvaltiota ovat käyttäneet. Artikla 24 kohta 5 Suomaa mahdollisuutta, mikä myöskin tarkoittaa sitä, että alustavasta soveltamisesta voidaan sopia ja se on vähän ongelmallista, kuten tiedätte. Lissabonin sopimuksessa on tietysti nyt se, että on nimenomainen oikeushenkilöllisyys. 47 artiklan puitteissa aiemmin ei ollut EUlle ja sitten on määräenemmistö yleissääntönä neuvostolle ja parlamentti ja neuvosto toimivat tavanomaisen lainsäädäntömenettelyn puitteissa eli yhteispäätösmenettely. Myöskin mielenkiintoista Lissabonin sopimuksessa on, että yksi yksittäinen säännös kansainvälisille sopimuksille ja niille, niistä neuvottelemiselle ja menettelytavalle. Siihen kuuluu myös yhteen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja siirrettyvät sopimukset. 218 on se artikla, jossa on yksityiskohtia siitä, mitä neuvosto tekee neuvotteluiden avaamiseksi, allekirjoittamiseksi ja alustavaksi toimeenpanoksi, kuka on neuvottelija, mikä on neuvottelutiimi, kuka päättää. Yleinen sääntö on siis se, että neuvottelija on komissio, paitsi jos periaatteessa on YUTP-asia kyseessä, jossa on korkea edustaja, ja tämä perussääntö teidän valiokunnallekin tärkeä, eli on <clears throat> hyväksymismenettely aina kun ulkomainen sop- ulkosuhteiden sopimus allekirjoitetaan, koska tämä, tässäkin on yhteispäätösmenettely 2.18.6 ja niin edelleen artikla sanoo, että yhteispäätösmenettely tai tavanomainen lainsäädäntömenettely, niin siinä parlamentti antaa hyväksynnän. No sitten kysymys, joka teitä enemmän kiinnostaa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? niiden sopimusten osalta, jotka allekirjoitettu on, mutta joita ei ole vielä saatettu päätökseen. Se on hyvä, että ei niitä ole vielä saatettu päätökseen, koska, koska muuten tästä olemasta edes tarvitsisi keskustella. Koska ne on vain allekirjoitettu vielä, niin eli tämä menettelytapa, joka tässä mainitsemassa säädöksessä 2018, sitä sovelletaan. On tietysti tärkeää tehdä ero allekirjoituksen ja sopimuksen loppuun saattamisen välillä. Kaikki ymmärrämme, että allekirjoitus ei ole laillisesti sopi, ö, sitova Viinin yleissopimuksen mukaan. Se on vain sopimusosapuolten sopi, sopu tekstistä ja sitten osapuolet sitoutuvat siihen, että he eivät toimi sopimusta vastaan, mutta se ei tarkoita sitä, että allekirjoittamalla sopimuksen ellei nimenomaisesti mainita sopimuksessa niin, että allekirjoitus mainitsee sitä, että sovitaan sen olevan sitova, niin yleinen sääntö on se, että allekirjoitus ei tarkoita, että se vielä sitoo sopimusosapuolia. Tarvitaan ratifiointi tai tämä konkluusio, conclusion, mitä sanaa käytetään sopimuksessa. Eli nämä kaikki sopimukset, jotka on allekirjoitettu, seitsemän niitä taitaa olla, niin nyt neuvoston täytyy vaatia parlamentin, pyytää parlamentin hyväksyntää. Siitä ei ole epäilystä, etteikö tämä olisi oikea menettelytapa. Eli nyt tehdään niin, että odotamme neuvostolta, että sieltä tulee kirje, jossa pyydetään parlamentin hyväksyntää. Tämä on siis eh, laillinen velvoite, eikä siinä ole pelivaraneuvostolla, eikä neuvosto voisi käyttää siihen pitkää aikaa, koska laillinen velvoite on parlamentin hyväksynnän pyytämiseen. Parlamentti tietysti odottaa, että neuvosto näin tekeekin. Ja nyt on siis kaksi mahdollisuutta, kun neuvostolta kirje tulee, jossa pyydetään parlamentin hyväksymistä. Joko parlamentti antaa hyväksyntänsä niin, että sille sopii se sopimus, joka on allekirjoitettu, ja siinä tapauksessa tietysti äh, neuvosto loppuun saattaa sopimuksen, niin se tulee voimaan, ja se on sitten sitova, sitova unionia, tai, tai parlamentti ei halua antaa hyväksyntää ei ole samaa mieltä sopimuksen kanssa sellaisena kuin se oli kirjoitettu on. Ja nyt kysymys on sitten se, että tässä tapauksessa voiko valikunta tai parlamentti pyytää komissiota neuvottelemaan uudelleen sopimuksen. Ja minun vastaukseni tähän on ei, koska se on allekirjoitettu sopimus. Ei ole siis mahdollisuutta pyytää komissiota siihen, että okei, olette allekirjoittaneet, mutta aloitetaan äh, neuvottelut uudestaan. Mielestäni joko annamme hyväksynnän tai ei anneta sitä. Jos hyväksyntää ei anneta, myönnetä, niin sopimusta ei voida saattaa loppuun. Allekirjoitetulla sopimuksella ei ole oikeudellisia seurauksia, ja tietysti jos unioni haluaa edetä, niin täytyy uudesta sopimuksesta neuvotella. Mutta tietysti tässä täytyy tehdä ero. Ei ole samanlaista neuvoston puheenjohtajuutta, kuten artikla 24 mukaan, nyt se on komissio. Ja odotamme, että komissio myöskin ehdottaa neuvostolle päätösluonnosta sopimuksen johtopäätöksistä tai loppuun saattamisesta. No niin, seitsemästä sopimuksesta on velvoitteita. Niin osalta on niin, jos parlamentti ei anna hyväksyntää, niin tämä provisionaalinen alustava velvoite loppuu 25 artiklassa Viinin yleissopimuksessa. Se mainitaan, jos yksi osapuoli ei halua saattaa loppuun sopimusta, niin alustavaa sitoumusta ei voida enää soveltaa. Kaikki proseduurit, joita sovellettiin artiklan 25 mukaan näihin sopimuksiin ne eivät, näin ei voi enää olla, ne raukeavat, koska oikeusperusta on hävinnyt. Enkä tätä erityistilannetta käsittele Tanskan, UK ja Irlannin osalta, mutta 21.22 pöytäkirjoja täytyy ne käyttää. No lopuksi haluaisin sanoa muutama minuutti vielä Miten näen parlamentin tulevaisuuden nyt, kun tämä hyväksyntäasia on? Se on tietysti suuri mu- muutos. Jos verrataan kalastusvaliokuntaan, niillä on vain kuulemismenettely, nyt on hyväksymismenettely, se on tietysti parlamentin kannalta suuri muutos. Ja täytyy ehkä miettiä parempaa organisointia uusissa olosuhteissa hyväksynnän antamiselle. Artiklassa 218, kohta 2, joka on perussäädös neuvot- sopimuksista neuvottelemiselle, niin neuvosto antaa neuvottelumandaatin, se ei ole muuttunut se asia, Komissio ehdottaa tällaisia luonnos suontaviivoja neuvotteluille. Tässä parlamentti ei ole mukana ollenkaan, siis sama tilanne kuin nyt. Ei teille, mutta yleensä. Neuvosto on ainoa toimielin, jolla on valta antaa neuvottelumandaatti komissiolle. Mutta näin perustamissopimuksessa on, mutta käytännössä mikään ei mielestäni estä komissiota antamasta näitä alustavia suuntavia neuvotteluista ei pelkästään neuvottelua, vaan parlamentille. Tässä on mielestäni myös järkeä, koska parlamentilla hyväksymismenettely on käytössä, niin on parempi, että komissio tietää, missä kohdissa parlamentti todellakin haluaa tulla mukaan sopimuksesta sopimiseen ja on hyvä, että komissio sen tietää heti alusta alkaen, kun se neuvottelut aloittaa, Mieluummin kuin että vasta neuvottelujen loppuvaiheessa se saa tietää, että parlamentti ei nyt sittenkään tai tietty valiokunta, että, tai että se haluaa tietyt nimenomaiset kohtat johonkin kansainväliseen sopimukseen. Eli vaikka se ei perustamissopimuksessa ole, niin mielestäni komission pitäisi antaa nämä suuntaviivat, alustavat neuvottelusuuntaviivat parlamentille eikä ole tavatonta, että valiokunta tai parlamentti asettaisi ennakkoehtoja. Interkomiteassa näin on jo tehty lausunnossa, jotka antavat Lainen mietintöä, joka hyväksyttiin toukokuussa tänä vuonna. Lainen mietintö Lissabonin sopimuksen vaikutuksista parlamentin osa, parlamenti, parlamenttiin. Ja nämä ennakkoehdot tarkoittaisivat, että itse asiassa komissio joutuu sellaisen tilanteen eteen, että Niillä on oikeastaan kaksi mandaattia. Yksi neuvotteluvaltuus neuvostolta, toinen parlamentilta. Tiedot, mikä tietysti voidaan välttää, jos neuvostojen ja parlamentin välillä on sopimus, niin se olisi asianmukaisempaa. No, parlamentin rooli neuvotteluissa niiden aikana on uusi säädös sopimuksessa, 218 artiklan kohta 10, jonka mukaan parlamentille täysin tiedotetaan Komissio tiedostaa kaikista proseduurin vaiheista, siis tarkoittaa heti alusta alkaen myös. Ja tietysti komission tätä täytyy toteuttaa tätä säädöstä kauppa-asioissa on sama velvoite informoida parlamenttia 207 komiteassakin, joka siis 133 komitean työryhmän korvaa. Siellä on myös näin. Tarkoittaako tämä sitä, että parlamentti haluaa siinä määrin mukana, että se heikentäisi komission asemaa neuvottelijana? Mielestäni näin ei ole tarkoitus. Mielestäni tarkoitus on se, että parlamentti valvoo sitä, mitä komissio tekee neuvotellessaan sopimuksesta ja asettaa ne ehdot, jotka parlamentin kannalta ovat tärkeitä, mutta sen ei pitäisi heikentää komission asemaa neuvottelijana. Se ei ole tässä pelissä mielestäni parlamentaisi pitäisi komission asema ymmärtää ja sitä vahvistaa vahvana neuvottelijana. Mutta tietysti, jos komission täytyy parlamentille tiedottaa, niin on ilmeistä, että käytännön järjestelyt täytyy sellaiset löytää, että jos parlamentti saa luottamuksellista tietoa, niin sitä ei julkaista, koska se voisi vaarantaa neuvotteluiden menestyksekään lopputuloksen. Ja mielestäni luottamuksellisuuskysymys ja tiedotuskysymys on tärkeä ja että teidän valiokuntanne täytyy komission kanssa järjestelyihin ryhtyä tai komission jäsenen kanssa, joka sopimuksesta neuvottelee. He tietävät, että luottamusta on komission ja parlamentin välillä ja että luotet, luottamuksellinen tieto voidaan parlamentille antaa ilman, että siinä olisi vaaraa siitä, että se julkaistaan. On muita kysymyksiä tietysti, jotka koskevat uusia puitteita sektoreillanne. Yksi on se, että jos teillä on epäilyksiä siitä, että miten sopimus on sopusoinnussa perustamissopimuksen kanssa, niin tuomioistuimelta voi pyytää lausuntoa tietysti siitä, miten aiottu sopimus on sopusoinnussa perustamissopimusten kanssa ja voi pyytää myös kirjallista menettelyä, jos siihen tarve on. Viimeinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on yleisempi. Se koskee tätä mahdollisuutta, joka joillekin virastoille on annettu, kuten Frontex, Euroopan ja Eurojust, tehdä kansainvälisiä sopimuksia. En sano, että tämä olisi asianmukaista. Mielestäni se on ihan perusteltua ja sillä on tarvettakin. Se, mutta se, mitä haluaisin sanoa, on, että nykyisen lainsäädännön mukaan ja tehtyjen päätösten mukaan koskien Euroopan ja Eurojustia Frontexia parlamentti ei ole ollenkaan ää, mukana tässä, näissä asioissa eikä sitä, sille edes tiedoteta, kun taas neuvoston täytyy antaa hyväksyntänsä Europolille esimerkiksi ennen kuin kansainvälisistä sopimuksista saatetaan päätökseen. Mielestäni tämä ei ole enää sopusuunnassa Lissabonin sopimuksen kanssa. En sano, että nyt hyvin nopeasti tässä se pitäisi toimia, mutta se on vain ongelma, jonka halusin ottaa esille. On tietysti ilmeistä, että uusia asetuksia tarvitaan Europolille ja Eurojustille. Siinä yhteydessä olisi mahdollista käsitellä tätä ongelmaa ja saada todellakin parlamentti samaan tilanteeseen kuin neuvosto. Ja näinhän asia ei tällä hetkellä ole. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset tästä ja kiitokset tästä selkeästä viestistä. Ehdotan seuraavaa. Kollegat voivat esittää kysymyksiä, ne huomioitaan nyt. Ja sitten komissio ja neuvosto voisivat lyhyesti vastata. Ja sitten te voitte viedä, käyttää puheenvuoron. Voitte hiukan miettiä näitä kysymyksiä, joita teille esitetään. Busutil työjärjestyspuheenvuoro. Äh. Niin puheenjohtaja, voisimmeko selvittää, aloitammeko tämän SWIFT-keskustelun nyt, koska se mitä meille juuri esiteltiin on hyvin oleellista seuraavan kohdan kannalta, jos nyt oikein ymmärsin. Mutta sitten aluksi sanoitte, että se olisi vasta kello 10. Eli miten tämä nyt toteutetaan? Nämä kysymykset ja kommentit ovat sellaisia, että niitä meillä on monilla, ja ne liittyvät tähän konkreettiseen esimerkkiin tämän oikeudellisen tulkinnan osalta SWIFT-sopimuksessa. Eli voisitko vähän neuvoa, mitä tässä? Do you rely on me this morning? Ai te laskette minun varaani. No. Ehdottaisin, että ensimmäinen kierros käsittelee näitä sopimuksen voimaanastumisen vaikutuksia, ja sitten voimme keskustella Swiftistä ja muista sopimuksista sitten Jonathan Fallen läsnä ollessa Eli ehdottaisin näin. Eli odottelemme kymmeneen. Otamme ensimmäiset kysymykset nyt liittyen Pasuksen alustukseen ja sitten komission ja neuvoston vastaukset. Ja sitten menemme enemmän yksityiskohtiin sitten, kun Jonathan Fall on paikalla kello 10. Sopiiko tämä? Eli ensimmäinen on Hennis uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee tähän viimeiseen kohtaan, eli nämä virastot, jotka tekevät kansainvälisiä sopimuksia, no tämä nyt ei ollenkaan noudata Lissabonin sopimuksen henkeä. Ja haluaisimme vastauksen komissiolta, eli voimmeko odottaa, että kyseistä asetusta korjataan. Tämä on aika keskeinen kohta. Iltseltäni se ei väliin, joten onneksi tosi tämän esille. No, tämä alustus oli minulle hyvin selkeä, enkä nyt puuttu tämän SWIFT-sopimuksen tai matkustajatietosopimuksen yksityiskohtiin, mutta tämä nyt on konkreettinen tapaus. Eli jos nyt oikein ymmärsin, jos parlamentti ei anna hyväksyntäänsä silloin ensimmäinen helmikuuta aloitettava toimeenpano siis raukeaa. Onko näin? Kiitoksia. Sitten Bronze. Yes, uh, um... Kiitoksia. Ensinnäkin, onko mahdollista, että tämä briefaus saataisiin kirjallisessa muodossa? That's that answered. You have in uh, your inbox since okay. this morning. Ette siis ole sähköpostia tänä aamuna. This morning, will it? Ai se on tänä aamuna tullut. Jaha. No sitten toinen kysymys. Todettiin, että jos sopimus allekirjoitetaan, silloin tietysti neuvosto saattaa sen päätökseen, jos parlamentti siis hyväksyy sen. Jos parlamentti ei anna hyväksyntää, sitten kysyttiin, voiko parlamentti pyytää, että neuvosto neuvottelee uudelleen, ja vastaus oli ei, koska siitä oli jo neuvoteltu ja allekirjoitettu. Tämä nyt toivottavasti ei ole naivi kysymys, mutta mitä tapahtuu sitten? Jääkö se sitten vain johonkin limboon? No Passos taisi sanoa, että siinä tapauksessa sitä ei neuvotella uudelleen, mutta sitten tietysti on mahdollisuus, että järjestetään täysin uudet neuvottelut, jos otetaan huomioon aikaisempi tilanne. Eli siis täysin uusi sopimus korvaisi sen. Sitä vanhaa sopimusta ei neuvotella uudelleen, se heitetään roskiin ja sitten aloitetaan täysin uudet neuvottelut. Juuri näin, mutta tietysti voimme ottaa huomioon sen, mitä tapahtui aikaisemmin. Sitten Sarah Ladford. Um, I missed the niin minulta jäi väliin tämä alustuksen alkuosa, pyydän anteeksi. Minä käsitän tämän niin, että olisi hyvä, jos parlamentti ja neuvosto vähän kokoontuisivat, enkä tiedä mikä mekanismi tässä on käytössä. Sopimuksella voidaan sanoa kyllä tai ei, emme voi sanoa, että muuttakaa sitä tällä tavalla. Mutta Käytännössä tästä on etua, kun komissio, komissiolla ei ole kaksi erilaisia sääntöjä. Eli pitäisi olla jonkinlainen mekanismi, joka olisi jonkinlainen sovittelu. Eli että muodollisesti sanotaan kyllä, mutta että meidän on saatava konkreettisia vastauksia, eikä mitään ihan mustavalkoisia. Eli en nyt ihan ymmärtänyt, mikä tämä mekanismi on, kun toimitaan näin. Ilmeisesti mitään ei ole selkeästi kirjattu sopimukseen, eli meidän täytyy luoda sellainen mekanismi. Niin puhumme tästä yksityiskohtaisemmin, mutta sain juuri tästä työjärjestyksestä osan. Siellä on jo suuntaviivoja tämän suhteen, mutta ensin otetaan näitä kysymyksiä vielä. Busutil. Yes, I wish to ask... Niin, haluaisin vahvistaa näitä kysymyksiä, joita on esitetty liittyen sopimuksiin, jotka kuuluvat nyt tähän Nitsan ja Lissabonin väliseen siirtymäaikaan. Enkä nyt puutu ollenkaan tähän SWIFT-sopimukseen. Mutta sopimukset, jotka on allekirjoitettu, mutta joita ei vielä ole saatettu päätökseen, no ilmeisesti parlamentilla on nyt valtuudet sanoa kyllä tai ei mutta se ei millään tavalla voi vaikuttaa näihin neuvotteluihin. Voisimmeko saada tähän vahvistuksen? Kiitoksia. Ja sitten vielä Alvaro. Kiitoksia, puheenjohtaja. No ihan lyhyt kysymys. Eli millaisella äänemistöllä parlamentti pitää äänestää? Yksinkertaisella määräenemmistöllä? Mielestäni se on aika merkittävä tämän prosessin kannalta. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? No sitten minulta oma kysymys. Osoitan sen Passokselle oikeudellisesta yksiköstä ja myöskin komissiolle ja neuvostolle. Ja pyytäisin, että he kommentoivat tätä sitten minun puheenvuoron jälkeen. Eli ensinnäkin tämä nyt on enemmänkin huomio. Tämä ehdotus, että neuvoston tulisi epämuodollisesti tai vapaaehtoisesti kuulla Euroopan, Euroopan parlamenttia liittyen tämän neuvottelumandaatin yksityiskohtiin, no se on ihan järkevää, koska sillä tavalla voidaan varmistaa parempi tulos ilman suurempaa hämminkiä. Eli jos on alusta sopimus jo näistä puitteista, no mielestäni se on ihan järkevää. Ja sain juuri kuulla, että on sääntö 90 työjärjestyksessä. Sitä varmaan sovelletaan muissakin valiokunnissa liittyen siihen, miten tällaisessa tilanteessa tulee toimia. Ja sitten toiseksi, ja tämä nyt on lähinnä kysymys neuvostolle. Eli sopimus, josta vielä neuvotellaan. Ja hyvin pitkälti suljettujen ovien takana liittyen väärännyksiin. No, siellä on monia lausekkeita. No, kukaan oikeastaan tiedä, koska kaikki nämä asiakirjat ovat salaisia, tut, niin kuin tavallista. Ja ne ovat hyvin kiistanalaisia. Esimerkiksi nämä Three Strikes Out lauseke – mutta myöskin valtuudet rajavarvojille takavarikoida kannettavia tietokoneita. Eli suosittelisin neuvostolle ja haluaisin kuulla neuvoston kannan. Eli voisiko neuvosto tai komissio vähän tiedottaa parlamentille näistä kysymyksistä, koska meidän täytyy sopia näistä kansainvälisistä sopimuksista jossain vaiheessa. Ja viittaan artiklaan 218.10, eli parlamentin on välittömästi saatava tietoa. Ja sitten olin kiinnostunut siitä, mitä sanoitte Europolista ja Eurojustista ja Frontexista, kun ne tekevät kansainvälisiä sopimuksia. Viime viikolla Euroopan parlamentti hylkäsi ehdotuksia, jotka liittyivät Europoliin. Se oli ikään kuin protesti, lähes yksimielinen. Ja yksi niistä liittyi Europolin ja kansainvälisten sopimusten solmimiseen, mitä tulee henkilötietoihin ja luottamuksellisiin asiakirjoihin. Eli ajoitus on hyvin mielenkiintoinen. Ja kuten sanoin, nämä kommentit ovat nyt komissiolle ja neuvostolle ja oikeudelliselle yksikölle kaikille. No en nyt tiedä, kuka täällä edustaa komissiota, mutta siellä käsi nousi. Bianchi, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä very much, Chair. I think I can be... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Voin varmaankin puhua aika lyhyesti. Haluaisin ennenkin herra Passosta kiittää alustuksestaan, joka oli mielenkiintoinen ja ottaa sille hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä. Kuten monet puhujat ennen minua ovat ottaneet esille, uusi hyväksyntämenettely, sitä sovelletaan tilanne, tilanteessa, jossa parlamentti voi sanoa ei, sitten kun neuvottelut on saatu päätökseen. Se ei ehkä ole tehokkain tapa asia hoitaa. Ja panen merkille tämän näkökohdan, kun monet esittävät, että pitäisi parlamentin kantaa kysyä jo etukäteen. Se on mielenkiintoinen ehdotus meidän kaikkien. Täytyy tietää, mitä te neuvosto ja komissio aikovat tehdä. Tiedätte, että meillä on toimintavälinen sopimus tavasti jolla komissio parlamentille tietoa antaa neuvotteluiden aikana. Joten todellakin se on lähtökohta. Ja kuten sanoit, rouva puheenjohtaja, on myös toimintasäännöt samanlaisille tilanteille muilla alueilla, joilla parlamentti voi toimia jo nyt. Joten tässä vaiheessa tämän verran voin sanoa, mielestäni nämä ovat asioita, joista täytyy keskustella toimielinten välisellä tasolla jossa tavoitteena on se, että vältetään tilanteita, joissa sopimukset on, ää, äh, anteeksi, neuvottelut on neuvoteltu loppuun. Sitten parlamentilla on vain tällainen giljotiiniväline sanoa ei. Mille se oli kovin Will... Kiitoksia. Kuka sitten edustaa neuvostoa? Sieltä, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Me puhumme näistä matkustajatieto- ja SWIFT-kysymyksistä myöhemmin. Ja olen täällä vastaamassa näihin kysymyksiin, eli en nyt puutu niihin nyt. Tämä aktasopimus ja sen neuvottelut, no otan huomioon sen, mitä sanoitte, ja vien tämän viestin kollegoilleni. Ja sitten voimme käsitellä tätä ehkä myöhemmin tänään tai sitten joskus myöhemmin. Ja tämän lisäksi haluaisin todeta, että olen täysin samaa mieltä näistä kannoista, jotka komissio juuri esitteli liittyen siihen, miten nämä menettelyt nähdään artiklan 218 nojalla. Um, Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Eli sitten passus jälleen kerran. Ai, täällä on vielä yksi puheenvuoro. Bronze. Mä uh, no en nyt halua dominoida tätä keskustelua, mutta te sanoitte, että sopimukset ovat luottamuksellisia hyvin pitkään. Eli eikö olisi vaikeaa parlamentin ottaa kantaa varhaisessa vaiheessa, jos se vain tietää tämän aiheen, esimerkiksi väärennökset, eikä tunne tätä tekstiä? Vai olenko nyt ymmärtänyt jotain väärin? Ei, se on ihan järkevä huomio, mutta ehkä voin sitten siirtää tai laajentaa tätä kysymystä ja ohjata sen takaisin oikeudelliselle yksikölle, niin, niin totta kai meidän pitää saada tietoa. Eli näiden ei pitäisi olla luottamuksellisia, mutta tällä hetkellä näin on. Mutta tämä nyt on perinne, ja nyt tietysti täytyy miettiä laajemminkin, kuinka paljon pitää olla luottamuksellista ja miksi kaikkien neuvotteluiden pitäisi olla luottamuksellisia. Mutta tämä nyt menee tämän keskustelun rajojen yli, mutta tästä tietysti pitää keskustella myöhemmin. Buusutil. Thank you, Madam Chair. Specif- Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee tähän luottamuksellisuuteen, ja kun valiokunnassa käsitellään luottamuksellisia asiakirjoja neuvotteluiden aikana, haluaisin kysyä oikeudelliselta yksiköltä, että se puuttuu tähän kysymykseen ja kertoisi, millainen menettely meillä on luottamuksellisissa kysymyksissä ja asiakirjojen osalta, jotka liittyvät neuvotteluprosessiin. Ovatko ne riittäviä, kun ajatellaan, millainen yhä suurempi rooli Euroopan parlamentilla on tässä alueella? Ja voisiko oikeudellinen yksikkö kertoa, millaisia sisäisiä menettelyitä meillä on näiden luottamuksellisten asiakirjojen osalta? Esimerkiksi, miten niitä käsitellään tällä valiokunnassa? No niin, tästä nyt sitten sitten kumpua enemmän kysymyksiä. Ennes. Niin palaisin vielä komissiolle. Kysyin näistä virastoista, jotka tekevät kansainvälisiä sopimuksia, mikä on parlamentin rooli, enkä saanut tähän mitään vastausta. Niin pitää paikkansa, eli meidän täytyy vielä antaa komissiolle puheenvuoro. Sitten, mitä Verja oli pyytänyt puheenvuoroa sitten Albrecht. Niin, palaisin vielä tähän luottamuksellisuuteen. Lissabonin sopimus antaa parlamentille enemmän valtuuksia ja se merkitsee, että Euroopan parlamentti on tunnustettu yhtä, yhdenvertaisena neuvoston ja komission rinnalla tietyillä aloilla. Eli tämä luottamuksellisuuskäsite ei, ed- ei enää voi olla käytössä parlamentin suhteen näissä neuvotteluissa. No ehkä nyt joihinkin varotoimenpiteisiin pitää ryhtyä, mutta yksi esimerkki. Meille puhuttiin luottamuksellisuudesta Swiftin yhteydessä, ja hallittu, ainakin Ranskassa hallitus ilmoitti parlamentille. Ja sitten SWIFT-sopimus löytyy internetistä. Eli kyllä tässä on pitäisi olla hiukan edes kunnioitusta parlamenttia kohtaan. Se pitää ottaa huomioon entistä paremmin nyt, kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan. Olet aivan oikeassa. Ranskan kansalliskokous oli onnellinen, kun se sai näitä asiakirjoja käsinsä, koska Alankomaissa parlamentti ei saanut edes tietoa siinä, että, että neuvotteluita käydään, eivätkä siellä edes ihmiset tiedä, mikä on SWIFT. Ja asiakirjojen luottamuksellisuus on yksi asia ja saatavuus on sitten toinen asia. Kaikki asiakirjat ovat saatavilla jossain, mutta ne pitäisi julkistaa eikä ainoastaan parlamentille, vaan myöskin kansalaisille. Sitten Albrecht. Short remark on this. Tästä lyhyt huomio. Täällä nyt on Napolitano paikalla Yhdysvaltojen puolelta. Ja mitä tulee tähän luottamuksellisuuteen Swiftin tapauksessa, olin vähän yllättynyt siitä, että neuvosto viittasi Yhdysvaltojen puoleen ja sanoi, että pitää olla luottamuksellisuutta. Ja sanottiin, että ei se ole mikään ongelma Euroopan parlamentille saada näitä asiakirjoja heiltä. Eli kaikki nyt puhuvat toisesta osapuolesta. Parlamentti parlamentti ei nyt saa kaikkea näitä asiakirjoja käsinsä. Ja tällaisessa kohdassa pitäisi sanoa, että parlamenttina me emme voi päättää tällaisista ehdotuksista. Tämän lainsäädäntöprosessi viime kädessä. Ja ainakin parlamentin pitää saada tietoa näistä. Ja jos nyt puhutaan vaikka Saksan perustuslaillisesta tuomioistuimesta, sieltäkin on huomautettu, että parlamentin on voitava valvoa sitä, mitä neuvosto tekee, oli kyse sitten kansallisesta parlamentista tai Euroopan parlamentista, mutta jollain parlamentilla pitää olla saatavilla näitä. Ja kun puhuttiin Alankomaista tai muista parlamenteista, siellä ei edes tiedetty, että neuvottelut oli ylipäänsä käynnistetty, sama kohteen akta ja niin edelleen. Ja tämä on aika suuri ongelma. What you refer to this... Niin se, mistä te puhuitte, Eli tällainen sopimus EUn ja Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisesta asiakirjojen luottamuksellisuudesta. Eli jos pyydetään asiakirjoita EUn miltä sanotaan, että en voi antaa, koska se on luottamuksellinen, koska Yhdysvallat ovat pyytäneet sitä. Ja sitten sama toisinpäin matkustajatietojen osalta. Eli tällainen sopimus oli mustaa valkoisella, mutta Yhdysvallat ovat paljon parempia avoimuuden ja asiakirjojen saatavuuden osalta, koska hyvin usein me saimme tietoja Yhdysvalloista, joita emme saaneet komissiolta ja neuvostolta. Mutta nyt pyytäisin, että komissio palaisi, ja myöskin neuvosto itse asiassa, jos neuvosto nyt haluaa vastata näihin Euroopan ja muihin kysymyksiin. Eli vastaus Henesen kysymykseen. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kysymys minä sen katoin, kun sanoin mielenkiintoisia ehdotuksia. Olen täysin samaa mieltä, mitä herra Passa sanoi. Jos äh, virastojen mandaattia yleisellä tasolla arvioida uudelleen, niin tämä on yksi asia, jota silloin tarvitsee äh, käsitellä. tämä verran voi vain sanoa. Kiitoksia. Mm, no, not very much. Eh, in fact, eh, the... Itse asiassa ei paljon tässä komissio on se joka ehdotuksen tekee, ja sitten neuvosto katsoo, että mikä kanta siellä on. Siitä ei ole vielä keskusteltu neuvostossa, joten oli liian aikaista tänään minun sanoa, että mikä neuvoston kanta tähän olisi tulevaisuudessa. Okay, thank you very much. Unless... No niin, kiitoksia. Onko muita polttavia kysymyksiä? Jos ei, niin sitten pyydän, että Passos pitää vielä viimeisen puheenvuoron tästä aiheesta. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. No, tässä on nyt neljän tyyppisiä kysymyksiä. Ensinnäkin tämä väliaikainen toimenpano, sitten parlamentin rooli allekirjoituksen jälkeen, kolmas sopimus vai ei sopimusta neuvoston kanssa neuvotteluiden alkuvaiheessa, kun neuvotellaan mandaatista, ja sitten neljänneksi tämä sisältö, avainkysymys eli luottamuksellisuus. Ja tulee tähän väliaikaiseen soveltamiseen Hennisin esittämä kysymys, eli mitä tapahtuu tälle väliaikaiselle soveltamiselle, keskeytyykö se nyt, koska valtaosa sopimuksista, niihin liittyy tämä väliaikainen soveltaminen. Jos nyt katson tätä luettelua, no kaikissa ei Meillä on seitsemän sopimusta, jotka on allekirjoitettu, mutta jotka eivät ole astuneet voimaan. Ja sopimus matkustajatiedoista Australian kanssa, sillä on väliaikainen soveltaminen pöytäkirja EUn, Sveitsin ja Liechtensteinin välillä liittyen Schengen-asioihin. Tekin sovelletaan väliaikaisesti samoin Swiftiä. ja myöskin matkustajatiedot Yhdysvaltojen kanssa. Mutta ei kaikkea ei sovelleta esimerkiksi sopimus EUn ja Japanin välillä oikeudellisesta avunannosta rikosasioissa. Sillä ei ole mitään välikäistä soveltamista. Mutta tilanne on nyt selvä. Näitä sopimuksia painaan siis täytäntöön jäsenvaltioissa – ja väliaikainen soveltaminen päättyy vasta sitten, mikäli parlamenttiin pitäisi antaa hyväksyntänsä, eikä se annakaan sitä. Eli se ei suostu tähän sopimukseen, joka on allekirjoitettu. No silloin väliaikainen soveltaminen pitää tietysti päättää, mutta se on ainoa tapaus. Sitten Busotilin esittämä kysymys mikä on parlamentin rooli sen jälkeen, kun sopimukset on allekirjoitettu, mitä voidaan tehdä. No vastasin siihen jo, koska minun mielestäni ei voida aloittaa uudelleen neuvotteluita, koska sopimukset on allekirjoitettu kolmansissa maissa ja tekstistä on jo sovittu. Ja ainoa asia, minkä voi tehdä, kuten sanoitte, on joko hyväksyä tai ei hyväksyä. Ja se on tietysti poliittinen päätös, joka pitää tehdä parlamentissa. Ja kuten komission edustaja puhui tästä giljotiinista, no se on tietysti poliittinen kysymys. Ja parlamentin tulee käyttää valtuuksiaan oikeaksi katsomallaan tavalla. Mutta ei sitä pidä kuitenkaan ihan jatkuvasti käyttää, eli pitäisi olla poikkeus se, että parlamentti ei hyväksy näitä allekirjoitettuja sopimuksia, eikä se hyväksy niitä. ajattelin sitä tarvetta, että meillä pitäisi olla parempaa sovittelua neuvottelun kanssa jo heti alkuvaiheessa. Ja tämä on nyt tämä kolmas kysymyskategoria. Eli millaisen sopimuksen voisimme tehdä neuvoston kanssa? No ensinnäkin oikeudellisesti puhuttuna, no minähän olen juristi ja artiklassa 218 puhutaan ihan selvää kieltä. Kohdassa 2 todetaan, että neuvosto antaa luvan neuvotteluiden aloittamisella, antaa luvan sopimusten allekirjoittamisella ja panee niitä täytäntöön. No, tässä ei todeta, että neuvosto kuultuaan parlamenttia tai saatuaan parlamentin hyväksynnän. Eli oikeudellisesti tämä on neuvoston yksinomainen vastuu. Millään tavalla emme voi muuttaa sopimuksia, mutta millä tavalla sitten näitä sääntöjä pannaan täytäntöön käytän? Ja erityisesti kuinka voidaan välttää tilanne, jossa prosessin loppuvaiheessa parlamentti ei ole tyytyväinen neuvotteluihin sillä tavalla, että se ei voi hyväksyä tätä sopimusta. No, tällainen tulisi välttää heti alusta pitäen. Ja siksi sanoinkin, että mikään ei estä sitä, että komissio toimittaisi neuvostoon, kuten on todettu artiklan 218 kohta 2 nojalla. Nämä direktiiviluonnokset ja sitten ne voitaisiin lähettää parlamenttiin samaan aikaan. Tämä menettely olisi järkevämpi. Silloin olisi implisiittinen sopimus parlamentin ja neuvoston välillä liittyen siihen, mikä on mandaatti. Kyse ei ole neuvotteluista, vaan neuvotteluiden puitteista. Mikä on mandaatti? Mitä komissiolta pyydetään, kun neuvotellaan sopimuksesta. Hyväksyminen on osa yhteispäätöstä ja sopimuksissa ei ole puhuttu yhteismenettelystä mandaatin alkuvaiheessa, mutta mikään ei estä sitä, että komissio, etteikö komissio voisi ilmoittaa tästä parlamentille. Ja mielestäni olisi parempi, että komissiolta saataisiin selkeä tilannekatsaus ennen kuin neuvottelut aloitetaan ja sillä pitää tietää, mitkä ovat asiat, joissa parlamentilla on hyvin selkeät näkemykset. Ja kuten totesitte puheenjohtaja, tämänhetkisessä puitteissa komission kanssa on olemassa sääntö kohta 19. Ja siinä jo mennään hyvin pitkälle. Siinä sanotaan, että komissio toimittaa parlamentille neuvoteltu direktiiviluonnokset. Eli siellä jo ennakoidaan sitä, mitä nyt vielä ei ole Lissabonin sopimuksessa. Ongelma on se, että tätä sääntöä ei ole pantu täytäntöön yleisesti niin, että parlamentti olisi ollut siihen tyytyväinen. olen kalatalousvaliokunnassa ja Intivaliokunnassa antanut lainopillisia neuvoja. Siellähän tehdään paljon kansainvälisiä sopimuksia. Ja siellä todetaan, että he eivät ole saaneet riittävästi tietoa näiden sopimusten neuvotteluista, vaikkakin se kuuluu tähän parlamentin ja komission väliseen sopimukseen. Ja siksi meidän täytyy parantaa tätä tilannetta. No nyt meillä on selkeä sääntö sopimuksessa, jonka mainitsin aikaisemmin, jossa todetaan, että Euroopan parlamentin on välittömästi ja täysimittaisesti saatava tietoa kaikista vaiheista menettelyä. Eli komissiolla on velvollisuus oikeudellisesti ilmoittaa parlamentille sopimusten neuvotteluista jokaisessa vaiheessa. Sitten luottamuksellisuus viimeiseksi tässä valikunnassa puheenjohtaja on tehty paljon työtä avoimuuden eteen, ja se on tietysti yksi tämän valiokunnan voittoja ulkomaailmassa. Avoimuus on yksi asia, enkä todellakaan sanoa, etteikö avoimuus olisi arvo. Totta kai se on arvo sinänsä, mutta myöskin täytyy löytää jonkinlainen tapa olla heikentämättä neuvotteluiden menestystä, kun komissio niitä hoitaa. Eli tietysti täytyy löytää jonkinlainen järjestely komission kanssa, joka pohjautuu luottamukselle. Parlamenttihan tietää, ja olen nähnyt monissa päätöslauselmissa esimerkiksi, mitä tulee tähän poikkeuslupaan, joka on hyväksytty. Eli joissain tapauksissa luottamuksellisuus on tarpeen, ei niin, etteikö tämä valiokunta ymmärtäisi tätä kysymystä. Eli meillä pitäisi olla jonkinlainen järjestely, jotta komissio ja parlamentti ovat luottamussuhteessa toistensa suhteen. Ja komissio voi toimittaa luottamukselle tietoja arkaluontoisista asioista ja jatkaa neuvotteluita pelkäämättä, että nämä tiedot julkistetaan seuraavana päivänä. Eli tästä tässä on kyse. No tietysti nyt jo komissiokollegialta on saatu liite 14 työjärjestyksessä. Siellä on järjestelyitä, mitä tulee luottamuksellisten tietojen käsittelyyn. On tiettyjä sääntöjä, joita tulee soveltaa. Esimerkiksi on erityyppisiä saanti pääsyrajoituksia. Kohta kolme liittyy luottamuksellisiin tietoihin. Ja tämä tietysti on pohja neuvotteluille. Mutta nyt kun meillä tulee uusi komissio, uusi puitesopimus on neuvoteltava, niin kuin on aina tapaus, kun uusi komissio aloittaa toimintansa. Ja tämä on yksi aiheista, joita pitää tarkistaa. Ja se ei ehkäise sitä, etteikö tämän valiokunnan puheenjohtaja voisi tehdä epämuodollista sopimusta asiasta vastaavan komission jäsenen kanssa. Esimerkiksi nyt kalatalousvaliokunta ja Inte-valiokunta. lähetettiin näitä kirjeitä valiokuntien välillä liittyen kauppakysymyksiin. Mandelson, Varantar Ashton Borsch kalatalousvaliokunnasta. Ja se paransi tilannetta huomattavasti, koska komissio suostui tulemaan näihin valiokuntiin suljetuin ovin ja toimittamaan luottamuksellisia tietoja joko pääjohtajan tai komission jäsenen muodossa. Ja kun puhutaan näistä käytännön järjestelyistä, viittaan myöskin tähän. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia passus, niin luottamuksellisuudesta olen samaa mieltä. Tiettyyn rajan asti se on tietysti tarpeen, jotta voidaan taata luottamus toimielinten välillä, mutta tietysti tarvitaan myöskin avoimuutta, jotta saisimme kansalaisten luottamus. Sitäkään ei tule unohtaa. Sitten vielä yksi kysymys. Mielestäni se on tärkeää seuraavan keskustelun osalta. Kuten totesitte, neuvosto hyvissä ajoin pyytää parlamentin hyväksyntää kansainvälisille sopimuksille. No mitä tarkoittaa hyvissä ajoin? Mikä olisi nyt kohtuullinen ajanjakso? Ilmeisesti mitään muodollista määräaikaa ei ole, jos katsotaan vaikka näitä matkustajatietoja, joita nyt väliaikaisesti sovelletaan. Sitä nyt sovellettu jo kaksi ja puoli vuotta. Voiko olla väliaikaista soveltamista loputtomiin vai kuinka pitkään? Onko siellä joku määräaika. Ja tämä nyt on alustus seuraavan keskustelun, koska tietysti nyt olemme kaikki kiinnostuneita kuulemaan, milloin parlamentti voi odottaa neuvoston kirjettä, jossa pyydetään hyväksyntämme. Mutta kysyisin ensin nyt tästä oikeudellisesta sisällöstä. Very much, Madam Chairman. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Ja nyt neuvoston on toimittava. Kun sanon, että ajoissa, niin käytti näitä sanoja tarkoituksella, koska määräaikaa ei ole. Tai niin, määräaikaa, aikarajaa perustamissopimuksessa. Mutta yksi asia on selvä, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen neuvosto, neuvostolla on oikeudellinen velvoite pyytää parlamentin hyväksyntää. Se on oikeudellinen velvoite. Joten jos oikeudellinen velvoite on, Tietysti sitä täytyy noudattaa, soveltaa ja laittaa se toimeen, mikä tarkoittaa, kun te sanoitte. Koska jotain näistä sopimuksista, niitä jo alustavasti toteutetaan, niin ei ole hyväksyttävä, että parlamentti odottaisi vuoden, että saisi hyväksymispyynnön neuvostolta, siis vuosi. Sanoin vain näin, mutta kun sanon, että ajoissa niin, niin nopeasti kuin mahdollista. Neuvoston pitäisi pyytää parlamentin hyväksyntää. Tietysti komission asia on valmistella päätösluonnos uuden 2800-luvun puitteissa. Komissiolta on siis vielä yksi kysymys, tai komissiolta ei voi kysyä, mutta sanon sen teille, että koska on ongelma siitä, että voiko komissio sen tehdä vai ei nykyisissä olosuhteissa. Kuten tiedätte, niin komissio tällä hetkellä on tällainen huolehtija, hoitaja, arkipäiväisten asioiden hoitaja. Mutta en tiedä, tuleeko tämä kysymys tässä esille, koska kun neuvottelut on loppunut, niin mitä komission täytyy tehdä sopimuksen loppuun päättämisestä, se itse asiassa toteuttaa se, mikä aiemmin oli olemassa. Mielestäni tämä ei ole uusi poliittinen aloite, jota komissio ei voisi nykyisessä olosuhteessa tehdä. Thank you very much. I think that was particular... Kiitoksia. Tämä nyt oli hyödyllistä, kun ajatellaan seuraavaa keskustelua. Toivottavasti voitte olla täällä ja vastata vielä kysymyksiin, joita ehkä nyt sitten vielä nousee tästä keskustelusta. Ja sitten haluaisin toivottaa Jonathan Fallin tervetulleeksi komissiosta ja Henninger, joka edustaa puheenjohtajavaltiota Ruotsia. Ja pyytäisin, että kumpikin pidätte lyhyen alustuksen. Esityslistalla puhuttiin, että sanoitin, että tämä koskisi vain Swiftia, mutta tietysti samat kysymykset liittyvät näihin matkustajatietosopimuksiin, ainakin kahteen niistä. Jos haluatte sanoa jotain aktasta, niin ihan vapaasti. Samat kysymykset liittyvät aktaan myöskin. Ja jos tässä prosessissa voitte vastata muutamiin näihin kysymyksiin, jotka liittyvät edelliseen kysymykseen, eli milloin voimme odottaa, että milloin neuvosto pyytää hyväksyntää, ainakin Swiftin ja matkustajatietojen osalta. Ja Fall voisi käyttää ensimmäisen puheenvuoron. Thank you very much. Good morning. Uh, Kiitoksia, hyvää huomenta ja hyvää Lissabonia kaikille. Päivä kaksi on nyt, joten meillä vielä, aivan vielä ei ole vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Mutta olemme tyytyväisiä, että nyt kysymyksiä on, joihin täytyy vastata. Tämä talo ja komissioneuvosto niiden täytyy tehdä yhteistyötä antaakseen henkeä ja merkitystä uudelle sopimukselle. Tietysti komissio on sitoutunut tekemään hyvin läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa, jotta oikeus- ja sisäasioiden alueella voidaan yhdessä rakentaa vapauten, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvaa aluetta, johon me kaikki olemme sitoutuneet. Siihen kuuluu se, että tiedämme, että siihen kuuluu paljon kotimaan ja kansainvälistä toimintaa. Toinen päivä on Lissabonin sopimuksessa. On tietysti erityisen herkkä komissi- komissionkin kannalta, koska komissio todellakin, kuten kollega parlamentin oikeusyksiöstä otti esille, komissio on tällaisessa asioiden hoitajamoodissa – piankin kuulette kahdesta uudesta komission jäsenestä, jotka on sisäoikeusasioiden asioita hoitamaan nimetty ja tietysti virkamiesten täytyy olla hyvin varovaisia, että ei etukäteen määrätä ja sanota siitä, mitä uudet mahdolliset komission jäsenet tulevat tekemään ja haluavat sanoa teille ja mihin haluavat sitoutua. Minun täytyy sanoa, Tietysti niin. tyhjiössä ei toimita, emme ole naiveja, tiedämme, että asioita on vireillä, ohjelmia on menossa. Viimeisintään muutaman päivän jälkeen neuvosto tekee tärkeitä päätöksiä Nitsan sopimuksen viimeistä päivistä, minkä vaikutukset ovat niiden asioiden joukossa, joista keskustelette tänään. Komissio hyväksyi iltapäivällä niin kutsutun omnibus-tiedonannon, jossa käsittelee yksityiskohtaisesti kaikkia vireillä olevia tai raukeavia säädöksiä maanantaina illalla ja selvittää neuvostolle ja teille, mitä komissio ehdottaa tehtäväksi, mitä uusia ehdotuksia, eli välittömästi, mutta ajan kuluessa tulee, että voidaan muuttaa, tarvita uudelleen ehdotuksia, jotka olivat vireillä, kun Nitsan sopimus lopultakin, miten se nyt ilmaisisi, hävisi. Tästä kerromme parlamentille ihan normaalilla tavalla. Useimmat vireillä olevista ehdotuksista tai olleista ehdotuksista korvataan uusilla niin nopeasti kuin mahdollista. Pahoittelen, että täytyy käyttää tällaisia sanoja, jotka eivät ole kovin tarkkoja, mutta yksi hyvä syy niiden käyttämiseen on se, että emme vielä tiedä, milloin uusi komissio astuu virkaansa. Se tietysti teidän, teistä riippuu laajalti, jos näin voi sanoa. Ja sen vuoksi emme tiedä, milloin tästä unohd- tästä mm, unohdetusta tilasta, limbosta, asianhoitajatilasta komissio etenee aktiiviseen toimintaan. Toivottavasti hyvin aikaisin ensi vuonna. Joka tapauksessa meillä on kiire komission yksiköissä, yksikkötasolla. Todellakin valmistamme sille, että suosittelemme uusille komission jäsenillemme, että he oma, omien salkkujensa puitteissa hyvin nopeasti ehdottavat esimerkiksi proseduraalioikeuksista rikosasioissa ja ihmiskaupan torjunnasta ja lasten hyväksikäytöstä. Nämä ovat tällaisia etusijalla olevia asioita, eikä meillä ole mitään syytä uskoa, etteikö niin olisi myöskin tulevaisuudessa. Näin siis aiomme tehdä. Jos haluaisin vielä ennen kun lopetan, niin puuttuisin tähän äsken kuultuun. Tietysti teemme neuvostolle ehdotuksia siitä, että neuvosto pyytäisi teidän hyväksyntäänne kansainvälisille sopimuksille. Me teemme niin, niin pian kuin käytännössä se on mahdollista. Se taas riippuu komission uuden komission virallisesta ikään kuin syntymisestä myös muista käytännön asioista, kuten tekstien käännöksistä, mutta ei ole syytä lykätä näitä asioita. Haluamme, että nämä sopimukset tulevat toimeenpannoiksi ja haluamme, että se tapahtuu niin, että sille on täysi parlamentin hyväksyntä tältä parlamentilla, näin teemme. Ja aloitamme tätä koskevan työn, joten niin, että voitte demokraattisen panoksen antaa tähän prosessiin niin nopeasti kuin mahdollista ensi vuonna, mutta en voi päivämäärää kertoa, koska se yksinkertaisesti ei ole mahdollista. Mutta voitte olla täysin varmoja, että komissiolla ei ole minkäänlaisia haluja lykätä asioita ollenkaan. SWIFT-sopimuksen osalta se nyt on voimassa kestää vain yhdeksän kuukautta joka tapauksessakin, että aika nopeasti palaamme neuvoston puoleen – neuvottelumandaattiehdotuksen kanssa uudesta sopimuksesta, lopullisesta sopimuksesta toivon, ja parlamentti tulee mukaan Lissabonin sopimuksen puitteissa ihan normaaliin tapaan siihen prosessiin. Jaakelyn yksikkö muistutti sopimuksen sanoista kaikissa vaiheissaan tietysti niissä rajoissa, jotka tällaisen, tämän tyyppiset kansainväliset neuvot, sopimukset neuvottelusta sopimuksesta asettavat. Varmaankin aikaisessa vaiheessa tulee mahdollisuuksia uudelle maailmalle antaa nämä suuntaviivat, johon nyt astumme. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten Henninger neuvostosta voisi vähän kertoa meille tulevasta yhteistyöstä. Ja milloin teidän mielestämme voimme odottaa, että neuvosto pyytää suostumusta parlamentilta. Ja haluaisin esittää tämän kysymyksen teille kummallekin. Eli aloittatteko meille näin tiedotuksen näistä aktoneuvotteluista välittömästi? Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet. Ensinnäkin haluaisin todeta, että SWIFT-kysymyksessä se on ollut hyvin mielenkiintoinen kysymys. Ja puheenjohtajavaltio on arvostanut tätä tiivistä yhteistyötä kansalaisvapauksien valiokunnan kanssa, mitä tulee tietojen välittämiseen. Me olemme olleet tässä valiokunnassa ja meillä on ollut hyvin paljon keskeisiä kysymyksiä teiltä näiden neuvotteluiden varrella, jotka alkoivat heinäkuussa ja jotka saatiin päätökseen 30. marraskuuta, eli nyt maanantaina. Eli sinä päivänä se allekirjoitettiin. Voin puhua lyhyesti ja nyt haluan toistaa kaikkea, mitä komission edustaja totesi. Lissabonin sopimus on nyt toista päivää voimassa, eli nyt on hiukan varhaista vielä yksityiskohtaisesti vastata näihin esittämiin kysymyksiin siitä, milloin. Mm, mutta voin kuitenkin tiedottaa teille, että ei ole mitään tavoitetta puheenjohtajavaltion puolelta viivyttää sopimuksen toimittamista parlamenttiin, jotta parlamentti voi antaa sille hyväksyntänsä. Ja tähän liittyvät säännöt pitää vielä saattaa päätökseen. Mutta jo ensi viikolla artikla 36 työryhmässä neuvostossa keskustellaan näistä muista säännöistä, jotka liittyvät tämän tekstin toimittamiseen. Myöskin olen Fallin kanssa samoilla kannoilla siitä, että meidän pitää olla vähän varovaisia siitä, milloin ja miten tämä sopimus toimitetaan parlamenttiin, mutta tietysti niin pikaisesti kuin vain käytännön tasolla mahdollista. Puheenjohtaja kysyi myöskin aktasta ja siihen liittyvistä neuvotteluista. aikaisemman kohdan osalta huomautin jo, että me nyt emme tässä ja nyt, tai minä en nyt tässä ja nyt pysty puhumaan yksityiskohtaisesti aktasta, akta-neuvotteluista, mutta puheenjohtajavaltio haluaa palata tähän kysymykseen. Ja yksi sopiva mahdollisuus voisi olla 7. joulukuuta – ensi viikolla. Eli taidankin päättää tähän ja nyt sitten voin vastata kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia. Täällä on monia käsiä pystyssä, mutta yksi selvennys. Sanoitte, että neuvosto keskusteli ensi viikolla näistä säännöistä, jotka liittyvät Euroopan parlamentin hyväksyjen pyytämiseen – Koskeeko tämä sekä Swiftia että näitä matkustajatietoja? Yes, I, that... Kyllä. Se joka tapauksessa koskee SWIFT-sovimusta. Ja tietysti tässä kontekstissa mikään ei estä sitä, että voitaisiin keskustella myöskin matkustajatietosopimuksista. Mutta periaatteessa kyse on siis SWIFT-sopimuksesta. Okay, but I assume that you will do... Mutta ilmeisesti sama koskee siis matkustajatietoja. Ainakin suosittelisin, että toimitaan näin. Sanotaan nyt vaikka näin. Koitin panna merkille kaikki, jotka haluavat puheenvuoron. Ensin Alvaro. Well, thank you very much. Kiitoksia paljon, että tulitte tänne ja neuvostolle myös ja vastasitte kysymyksiin. Pähkinänkurssi yritän sanoa tämän sikäli kun ymmärrämme, niin meiltä pyydetään hyväksyntää. Sitä on ratkaistu, että kuka hyväksyntää pyytää komissio vai neuvosto. No niin, neuvosto se nyt on. Aikataulusta ajattelin, että ei se nyt pitäisi olla liian vaikea. 218 artikla 6 sanoo, että parlamentti ja neuvosto voivat sopia aikarajasta hyväksynnälle, joten nämä kaksi toimielintä, niiden pitäisi sopia määräajasta, jonka puitteissa asiakirjan hyväksynnälle saamme. Joten sitä oli vielä kiinnostaa siinä, että mitä sitten, jos parlamentti sen hylkäisi, eväisi, Miten uudet neuvottelut menisivät? Olisiko yhteispäätösmenettely, parlamentin täysiosallistuminen vai kun on kansainvälinen sopimus kyseessä, niin olisiko komissio edelleen neuvottelemassa Yhdysvaltojen kanssa esimerkiksi? Ja sitten parlamentilta jälleen pyytettäisiin vain hyväksyntää, koska vast, päinvastoin kuin kalastusvaliokunnassa, niin niin ei kovinkaan usein tehdä. Mikä on oikeudellinen tilanne? Sitä kysyisin neuvostolta ja komissiolta. Tässähän on vain huhuja, koska kukaan meiltä aluekouluperäisestä ei ole nähnyt Three Strikes Out-järjestelmää yritetään soveltaa globaalilla tasolla, mikä on hyvin mielenkiintoista, koska no, parlamentti on tämän lähestymisen hyväksynyt neljä kertaa ja televiestintäpaketti sen lopultakin lopullisesti poisti. Eikö se olisi yhteisen säännösten vasta- vastaista, jos globaalilla tasolla EU tällaisen sopimuksen tekisi kaikki toimitettaisiin täytäntöön niitä lakeja vastaan, joista me olemme täällä sopineet. Muutama nimi puheenvuoropyyntölistalla on. Rova Sipel Pusutil, Albrecht, onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ladford, herra Brons. Haluaisin pyytää teitä, että puhuisitte noin kolme minuuttia, että pysytään aikataulussa. Rova Sippel. Ja, schönen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, puheenjohtaja eben auch gestellt hat. Wir haben ja gehört, das Parlament würde über... Olemme kuulleet eh, Halvarolta, että parlamentti eh, informoi neuvostoa tästä SWIFT-asiasta, mutta komission puolelta ymmärsin niin, että eh, neuvosto suosittelee tätä. Tarvitsemmeko nyt muodollista komission näkemystä vai voiko vanha komissio tämän tehdä vai pitäisikö tässä odottaa uuden komission toimia? Täällä on aina viitteenomaisesti puhuttu Swiftistä, mutta pitäisi ihan todellista keskustelua käydä – me olemme ilmaiset eh, sellaisiakin näkemyksiä, että parlamentti sanoo kyllä tai ei, että meillä olisi tällainen giljotiinitoiminto. Ei mikään ilahduttava asia, mutta tällaista olisi voitu välttää. Me tiedämme, että Lissa, olemme pitkän aikaa tienneet, että Lissabon astuu voimaan ja hyvä tahtoa olisi pitänyt olla ja tehdä hyvää yhteistyötä luottamuksellisesti. Olisi voitu parlamentti sitouttaa tähän työhön viime kuukausina vähän tarkemmin, eikä olisi käynyt niin, että vähän ennen Lissabonia vasta tämä sopimus olisi astunut voimaan. Ei olisi siis niin, että olisimme sanoneet vain ei tai kyllä, vaan että olisimme voineet esittää myös kysymyksiä asian selventämiseksi. Me olemme saaneet vain sirpalemaista tietoa ja nyt tuntuu siltä, että eräitä yksityiskohtia pitäisi selventää ennen kuin päätöksiä voidaan tehdä. Tämä olisi voinut mennä paremmin ja toivomme, että yhteistyö toimii jatkossa paremmin. Mrs. Hennis. Seuraava Sippel, um, yeah, thank you very much. Um, not really on the procedure and our... Kiitoksia. Olisi hienoa, jos voitaisiin valaista vastavuoroisuudesta esimerkiksi, koska yritin ymmärtää vastavuoroisen periaatteen, mutta on aika farsi, jos katsoo neuvoston tekstiä. Koska mehän annamme Yhdysvaltain viranomaisille pääsyn dataan, pyydetään Yhdysvaltain hallintoa auttamaan tässä datassa. Kuten aiemmin on sanottu, terrorismin torjunta politiikkaa tässä ulkoistetaan. Niin, pian kuin, niin kauan kuin YUTP EUssa ei ole, niin vastavuoroisuus ei toimi. Jotkut neuvostojäsenet ovat sen vahvistaneet. Olen vähän hermostunut koko vastavuoroisuudesta, kun sitä ei oikeasti ole. Myöskin asiasta vastaava viranomainen sitä on painotettu päätöslauselmassa paljon, joka syyskuussa hyväksyttiin. Onko se asiasta vastaava viranomainen, oikeusviranomainen, mikä se virallis, ö, tarkasti on ja mitkä toimivaltuudet ovat? Ehkä tämä seuraava on vielä sitten naivi ja tyhmä kysymys, mutta luonnossopimuksessa sanottiin, jos ei voida yksilöidä dataa teknistä syistä, kaikki potentiaalisesti relevantti data välitetään yhdessä blogissa asiassa vastaan Villanomaiselle. Miten tämä on? Thank you, Mr. Busutil. Kiitoksia, herra Busutil. Yes, thank you, Madam Chair. Uh, well, first of all, allow me to say, to refer to uh, the statement made by the presidency that it is... Puheenjohtajavaltion lausunto joka arvostaa kovin tätä läheistä yhteistyötä, joka parlamentin kanssa on ollut. Kuitenkin täytyy sanoa, että en täysin arvosta sitä, että puheenjohtaja käsitellyt asiaa päätöksellä, joka viime maanantaina tehtiin. Haluan viitata rouva puheenjohtaja kirjeeseen, jonka puhemies lähetti vasta viime viikolla 26. marraskuuta nimenomaisesti vaati puheenjohtajavaltiota ottamaan tämän asian pois esityslistalta tämän viikon ministerineuvostosta. Ja tätä pyydettiin, koska me tietysti kaikki tiesimme, että uusi sopimus oli tulossa voimaan. Ja sen vuoksi halusimme positiivisen vastauksen neuvostolta. Voimme välittää viestin, että neuvostolle uusi sopimus on poliittisesti merkittävä myös tämän yhteistyön puitteissa, jota täytyy toimielinten välillä kunnioittaa. Sen sijaan tämä vastaus, jonka herra Pusek sai kaksi päivää myöhemmin, oli tyly hänen pyyntönsä e- eväys, epääminen. Olemme myös sitä mieltä, että tämä asia täytyisi käsitellä ottaa käsittelyyn korkeammalla tasolla kuin tämä valiokunta. Koska tästä on tullut toimijoiden välinen asia, jossa on tämä ennakkotapaus, jossa meidän pyyntömme neuvosto on tylysti torjunut. Ihan sinä päivänä, kun uuden sopimuksen odotettiin astuvan voimaan. Ihan itse asiassa muutama tunti ennen kuin uusi sopimus tuli voimaan on neuvosto, joka ei ota huomioon parlamentin toivetta ollenkaan. Ja nyt meidän pitäisi sanoa, että, tai meidän pitää nyt sanoa, että tässä se on. Ottakaa tai jättäkää, mitä meidän otetaan tekevän tässä vaiheessa. Jos tämä on merkki tulevista, tulevasta, niin sitten parlamentin täytyy oma vastauksensa esittää ja käyttää niitä toimivaltuuksia, jotka sille on annettu sopimuksessa eikä se ujostele niin tehdä. Mielestäni tämä itsessään on asia ihan sopimuksen sisällöstä riippumatta, mutta tämä on asia itsessään, josta aiheutuu merkittäviä ongelmia toimintojen välisen yhteistyön kannalta. Ja todellakin haluaisin selvityksiä tähän. No sisällöstä vielä lyhyesti. Ja tässä oikeudellisen yksikköön haluan viitata. Ne ovat vielä täällä, kyllä. Ensinnäkin sopimuksen sisältö. Siis missä määrin Euroopan parlamentin huolenaiheet, niin kuin päätöslausumassa ne on ilmaistu, on otettu huomioon tämän sopimuksen puitteissa. Ja parlamentin täytyy tätä analysoida mielestäni hyvin syvällisesti ennen kuin mahdollisesti tullaan siihen vaiheeseen, että sanotaan kyllä vai ei. Todellakin täytyy ottaa huomioon se, että ovatko huolenaiheemme otetut, onko niitä käsitelty. Mutta nimenomaisesti äh, haluan, haluaisin, että oikeudellinen yksikkö vastaisi, että mitä siis sanomme ei. Mitkä seuraukset olisivat, jos ajatellaan alustavaa alusta, tai so, alustavan sopimuksen käytäntöönpanoa. Mitä suojaa kansalaiset saavat, jos alustava toimeenpano loppuisi? Ehdollinen toimeenpano loppuisi. Tästä kysymyksestä olen kiinnostunut erityisesti siinä tapauksessa, että meidän täytyy sanoa ei, koska mielestäni meidän pitäisi tästä lähtien kunnioittaa kaikkien mahdollisten päätösten seurauksia. Haluaisin myös kysyä, että tämä Belgian sopimus, sovellettaisiinko sitä jollain tavalla ja miten se vaikuttaisi kaikkiin EU-kansalaisiin koskien SWIFT-transaktioita. Ja siksi lopuksi kysyn, että haluaisin tietää, että jos ei ole mitään sopimusta, minkäänlaista sopimusta, mukaan lukien alustava sopimus, ehdollinen sopimus, mitä suojatasoa kansalaiset nauttisivat tässä asiassa SWIFT-siirroissa. Eli Busutil, sanoitte, että me olemme tämä giljotinan toimiva toimielin, eli ehkä neuvoston ei pitäisi hermostuttaa meitä vastaamalla tällä tavalla. Sitten Albrecht. Uh, so, to, to say nice way, I'm not really delighted of... The... Uh, no en nyt ole kovin iloinen tämän tyyppisestä yhteistyöstä puheenjohtajavaltion kanssa SWIFT-kysymyksissä ja muissakin kysymyksissä. Olen hiukan järkytynyt siitä, mitä maanantaina tapahtui esimerkiksi Europolin osalta, koska parlamentti oli tehnyt neljä päätöstä, ja jotka olivat saaneet yli 90 prosenttia tuen taakseen, emmekä saaneet mitään vastausta. Neuvosto vain päätti hyväksyä sen, Eli todellakin tämä ei ole oikea tapa tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa. Ja nyt kun puhutaan luottamuksesta ja luottamuksellisuudesta, jos luottamusta ei ole parlamentin työhön, eikä ole avoimuutta, niin en myöskään voi luottaa neuvostoon ja näihin neuvotteluihin kun komissio neuvottelee sopimuksista. Ja tämä on meille ongelma, koska meidän on rakennettava luottamusta. Ja meillä pitää olla menettely, jossa voimme todeta, että no, näissä puitteissa me parlamenttina annamme mandaatin, jonka pohjalta voitte tehdä työtä. Ja kun nyt nähdään tämä akta-tapaus, se nyt ei ole demokraattista työtä. lainsäädäntöä toteutetaan niin salaisesti, että nyt kun tämä puhutaan, nyt kun tiedämme, että on akta, ja neuvosto sanoi, että no puhutaan tästä, mutta se ei ole oikea tapa. Meidän täytyy olla tässä mukana. Ja tulevaisuudessa Lissabonin sopimuksen mukaan meidän täytyy olla täysimittaisesti mukana kaikissa vaiheissa tällaista menettelyä. Ja Swiftin tapauksessa on useita osia sopimuksessa, kuten nämä liitteet, jotka mitä, siis, mitä niissä on. SWIFT-tiedot, onko ne otettu mukaan vai ei. Eurooppalaiset tiedot, jossa on enemmän varoja ja niin edelleen. On monia asioita tässä asetuksessa, ja kun asiat ovat näin, niin silloin parlamentin täytyy torjua se. Kiitoksia sitten Brons hope I'm not harking too much back to earlier discussions, but I... I thought I put it on. Uh, I don't want to hark back too much to... En nyt halua toistaa sitä, mitä on sanottu, mutta haluaisin nyt kuulla, mitä mieltä komissio ja puheenjohtajavaltio ovat näistä kysymyksistä. Eli kun yhdistetään avoimuus ja luottamuksellisuus, no toivottavasti tämä nyt ei ole naivi ehdotus uudelta jäseneltä, mutta luulen, että olisi kompromissi, eli että alkuperäinen teksti paljastettaisiin parlamentille, mutta sen jälkeisten neuvottelujen sisältö oli edelleen luottamuksellinen. Silloin voitaisiin välttää se, että haitataan neuvottelujen arkaluontoista luontoa, mutta ainakin parlamentti tietäisi, mistä neuvotellaan. Ja sitten se kysymys, jonka te kysyitte oikeudellista yksiköltä, puheenjohtaja. Eli se liittyy näiden Tsekin, Tanskan ja Britannian opt-outtiin perusoikeuskirjasta. Ja jos nyt oikein ymmärsin, ilmeisesti sanottiin, että hän ei nyt voi kommentoida asiaa. Ehkä komission edustaja ja puheenjohtajavaltion edustaja voisivat kommentoida näitä kysymyksiä. Kiitos. Thank you, Mr. Brons. Madame Verger. Sitten Vergier. Oui, merci, Madame la Présidente. Je voudrais... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin aloittaa työjärjestysasialla. Lissabonin sopimus astui voimaan ja meillä täällä parlamentissa oli myöskin kantoja Lissabonia vastaan. Mutta kuinka kauan tällainen voittoisa ajatus jatkuu? Te tiedätte kaikki, että julkinen mielipide ei ole samanlainen kuin meillä. Voitor, voitoriemu ei vastaa sitä, mitä te puolustatte. Minä olin virkamies eh, omassa maassani ja virkamiehet eivät ole ilman, ilmaiset kantaansa tästä asiasta selvästi. Ja nyt eh, he eivät voi onnitella itseänsä siitä, että kanta on ollut mitä on. Olemme tästä voiton riemusta vähän väsyksissä. No nyt eh, sitten palaan aiheeseen. Lissabonia eh, kannustettiin tai siitä iloittiin, koska se eh, vahvisti parlamenttia, mutta minä olen itse sitä mieltä, että se tapa, jolla asiat nyt ilmenevät, E, näyttää huonommalta meidän työmme kannalta. Minä olen vakuuttunut demokraatti ja minusta tuntuu, että tämä kolmipäinen rakenne, joka meillä on, sen pitäisi olla paljon demokraattisempi. Jos halutaan, että kansalaiset luottavat Euroopan instituutioihin. Ja kun tilanne on tällainen, niin olen sitä mieltä, että erityisesti Swiftin osalta pääasialliset syyt, miksi parlamentti on näitä vastauksia antanut, niin ne liittyvät kansalaisten oikeuksien puolustamiseen. Meillä oli tiettyjä varaumia ja ne ottavat juuri huomioon eh, sen, että kaikki kansalaiset eivät voi eh, valittaa samalla tavalla. Se riippuu siitä, olemmeko Amerikassa tai Euroopassa. TFTP, eurooppalainen malli siitä ei suojelisi tarpeeksi Euroopan kansalaisia. Meidän täytyy huolehtia kansalaisten perusoikeuksista, jotta me lopulta voimme julkiset vapaudet yhdistää eh, turvallisuuteen. Olen eh, aivan samoilla linjoilla kun herra Bussuti, me saatamme harmitella sitä halveksuntaa, mitä neuvosto osoitti SWIFT-sopimusta kohtaan viime viikolla, samoin myös Europol-sopimusta kohtaan. Meidän olisi pitänyt pyytää jotakin merkkiä Eh, mutta neuvosto ei liikahtanut millään lailla. Sitten luottamuksellisuus. Mitä enemmän pyritään salaamaan asioita, niin sitä enemmän kysytään, että mitä siellä on salattavana. Ja tällaisia salaliittoteorioita ryhdytään heti esittämään. Euroopan instituutioiden ei pitäisi sellaisella tontilla liikkua. Uh, Kiitoksia. Puhun nyt varmaan valtaosan puolesta, jossa nyt kaikkien niin on nyt turha olla voitonriemuinen, mutta kaikki varmaan ovat samaa mieltä siitä, että tämä on nyt askel eteenpäin avoimuuden ja demokratian edes puolesta. Ja myöskin Lissabonin sopimus lisää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Voimme keskustella muistakin aiheesta, mutta tämä mm. valiokunta erityisesti viime kuukausina on nähnyt, kuinka tarpeen oli siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Ja tämä on meistä kaikista hyvä ja myöskin teistä. Sitten vuosi. Vielen Dank. Ähm, Kiitoksia. Ensinnäkin eh, huomaan että komission neuvoston edustajat eivät ole mitenkään voiton riemoisia. 30.11. ei vielä tiedetty, että Lissabon astuu seuraavana päivänä mm, voimaan. Ja on, iloitte, onnittelen heitä siitä, että he tiedät, tietävät, että tässä nyt on toinen päivä jo menossa. Ehkä tämä on meidänkin vikamme aika yllättävää, että loppuun asti melkein mentiin tsekki vitkasteli paljon tämän ratifioinnin kanssa ja aivan tunneissa tilanne muuttui. Mutta olisin hyvin iloinen, että tilanne on tämä, mikä, mikä on. Minä myöskin pyytäisin sitä, että tässä kun on ajankohtaisia asioita, niin ehkä ensi kerralla, kun, kun neuvotteluja käydään, muistaisimme, että täällä on muitakin instituutioita ja siltä varalta, että ne meiltä täällä unohtuisivat. Institutionaaliset sopimukset ovat siitä syystä olemassa, että informaatio kulkisi Euroopan unionin sisällä. Tästä mm, riippumatta näiden emotionaalisten tai institutionaalisten kysymysten rinnalla haluaisin puhua myös sisällöistä. Se, että sopimus kyllä tai ei, niin ei se vaikuta mitenkään tähän institutionaaliseen kontekstiin. Mitä tästä seuraa, jos me torjumme sen? Silloinhan kansalaiset joutuvat oikeudellisesti huonompaan tilanteeseen kuin siinä tilanteessa, että sopimus olisi voimassa, vaikka tällä hetkellä sen sisältöä emme tunnekaan. Pitäisi selvittää sitä, mitä tapahtuu, jos tätä nyt emme hyväksy, minkälainen oikeudellinen tilanne syntyy kansalaisten kohdalla. Ja jos perustus, perusoikeuskirja hanketta Euroopassa vedettäisiin. Me emme ole tällaista kysymystä käsitelleet ja, ja sitten on hyvä kysymys sekin, että miten varmistetaan se, että USAn viranomaiset saavat relevanttia tietoa sitä, mitä me täältä Eh, välitämme, jotta voisimme niihin reagoida. Kiitoksia. Jos SWIFT-sopimus hylätään, niin sitten sopimusta ei ole, ja sitten ei ole myöskään oikeudesta perustaa tietojen siirrolle. Sitten Tavares. Thank you. Uh, I, Kiitoksia. Haluaisin aloittaa proseduurikysymyksellä, johon liittyy sisältöasia, joka toisaalta on myös poliittinen asia yhden kuukauden, yhdeksän kuukauden asiasta se on onnistunut koko ajan kuulla. Ja näyt, se näyttää olevan yksi vahvimmista perusteluista komissiolla neuvostolla tämä on. Joka tapauksessa väliaikainen sopimus aloitetaan alusta yhdeksän kuukauden jälkeen. Joka tapauksessa. No mitä tapahtuu tälle datalle, jota yhdeksän kuukauden aikana on kerätty? Koska sopimus sanoo, että tiedot pitäisi säilyttää viiden vuoden aikana. Siinä tapauksessa viranomaiset sitten pitäisi terroristihyökkäyksen jälkeen esimerkiksi päästä tähän tietoa käyttämään. Kerätäänkö tietoa yhdeksän kuukauden aikana, jotta sitä voidaan pitää viisi vuotta? Onko tässä se vaara, että tietoa me kerätään niinkin kauan, että Sarah Palin voisi olla presidentti Kuten tiedämme, on aina helpompaa ja halvempaa. Instituutioille pitää tietoa, dataa niin paljon kuin ne haluavat. Se on halvempaa kuin sen kerääminen ja valikoiminen. Eli he pitävät kaiken, mikä voivat pitää. Tämä näkökohta lisältää sisältönäkökohdan. Olemmeko valmiita antamaan viranomaisille näin pitkäksi aikaa kuin viisi vuotta tätä tämän tiedon säilyttämisen. Käytännöllinen pointti on se, että emme aloita alusta oikeasti. Jos sopimus yhdeksän kuukauden aikana saadaan tai vuoden aikana tai mitä tahansa. Koska no, instituutiot ovat tottuneet käytäntöihin, niillä ne on jo käytössä. Ne on helpompi pitää yllä kuin muuttaa yhdeksän kuukauden jälkeen. Meille tulee sopimus joka on tietysti uuden sopimuksen perusta tietysti. Ja neuvottelemme uudelleen Yhdysvaltain hallinnon kanssa että sopimuksen perusteella, joka jo on olemassa. Itse olen optimisti, enkä näe, että jos teemme alustavan sopimuksen perusteluiden sopimuksen, että pystyisimme muuttamaan kovinkaan paljon. Ja mikä minua tässä haittaa todellakin on se, häiritsee, että ei ole niin, etteikö parlamentti olisi muita osapuolia varoittanut, että haluamme, että neuvottelut käytäisiin Lissabonin hengessä, vaikka Lissabonia ei olisikaan ollut. Ei ole niin, että mikä olisi tästä varoittaneet jo pitkän aikaa. Joten ei tämä pitäisi tulla yllätyksenä, että nyt parlamentilla on tämä väli. Ja siis sitä saattaa päättää käyttää, ei pelkästään käytännöllistä syistä, vaan myös menettelytapaan liittyvistä ja toimielinten asioihin liittyvistä syistä. Koska näin hän, ja Janinhan tästä puhui vastavuoroisuudesta Yhdysvaltoilta. Me aina tiedämme, että kun neuvotellaan sopimuksesta Yhdysvaltain kanssa, niin siinä on se riski, että kongressi sen hylkää ja tämä kaikki pidät mielessään kun Yhdysvaltain kanssa neuvotellaan. Joten ehkäpä on nyt aika, että pidetään tämä mielessä myös silloin, kun Euroopan puolella neuvotellaan. Kiitoksia. Vaikka puhutaan paljon giljotiineista, kuolemanrangaistus kuitenkin on poistettu EUsta. Eli tämä nyt on varmaan rauhoittavaa komissiolle ja neuvostolle. Sitten Alvaro. Haluan vielä toisen puheenvuoron, mutta meillä on nyt aikatauluongelmia. Tämä nyt tietysti on tärkeä keskustelua, mutta puhukaa, puhukaa, esittäkää vain kysymys, yhden minuutin kysymys, ei mitään lausuntoja. Alvaro. No niin, unohdin kysyä tästä. Eli milloin saamme asiakirjan, joka liittyy tähän hyväksyntään? Ehkä tämä naivikysymys. Saammeko tämän kokonaisen asiakirjan? No siellähän on salaisia liitteitä liittyen vaikka SEPAan. SWIFT on mainittu. Nehän ovat hyvin salaisia jo nyt, mutta saammeko me myöskin nämä salaiset asiakirjat, koska me voimme tehdä päätöksen vain koko paketista, emmekä vain osasta sopimusta? You can answer this after. Mrs. Sipul. Sitten Sipul. Ja, schönen Dank. Eine kurze Vorbemerkung zu meiner Frage. Lyhyt ennakkohuomio kysymykseeni. Parlamenttainen pitäisi lopettaa tämä keskustelu, että monissa keskusteluissa, ei pelkästään Swiftissä, me haluamme tällaisen prioriteetit asettaa ja jos kansalaisoikeudet asetetaan su- turvallisuuksia vastaan, niin voisitko kysyä? No, sen vuoksi kysymykseen tulee. Koska sitä aina keskustellaan, että mitä tapahtuu, jos parlamentti sanoo ei. Onko oikeudelta tai komissiolta koskaan niiden taholta tarkastettu, että missä määrin terrorismin torjunnan tavoite esimerkiksi muissa sopimuksissa, oikeusapusopimuksissa ja muissa sopimuksissa. Voidaanko soveltaa niissäkin yhtä hyvin ja onko todellakin osoituksia siitä, viitteitä siitä, että tämä sopimus on Yhdysvaltain soveltanut kahdeksan vuoden ja onko se todellakin äh, korvaamaton ja tehokas? Very much, colleagues, for... Kiitoksia näistä kysymyksistä ja huomioista. Haluaako joku vastata ensimmäisenä? Henninger, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyviä kysymyksiä taas. Yritän vastata mahdollisimman moneen. Ja komissio varmaankin sitten täydentää näitä tietoja, jos satun unohtamaan jotain. Ensinnäkin haluaisin todeta, ja näin ymmärsin myöskin oikeudellisen yksikön edustajan puheenvuoron. Ei olisi ollut mitään eroa siinä, millainen vaikutusvalta parlamentilla on, vaikka tämä sopimus olisi allekirjoitettu 30. marraskuuta tai 1. joulukuuta tai jonain muun ajankohtana. Joka tapauksessa parlamentti antaa hyväksyntänsä tai sitten ei. Kaikki kirjeet puhun nimenomaan tästä kirjeestä, jonka Busek lähetti Ruotsin pääministerille, ja sitten puheenjohtajavaltion vastaus. Se, mitä juuri sanoin tästä oikeudellisesta tilanteesta, siitä oli puhuttu tässä kirjeessä. Eli ainakaan puheenjohtajavaltio ei katso, että parlamentin oikeuksia olisi poljettu, kuten Busekin kirjassa todettiin. Ja sitten nämä pidemmän aikavälin sopimukset, niihinkin parlamentti viime kädessä antaa sitten hyväksyntänsä. Ruotsin pääministerin kirje parlamenttiin liittyi myöskin siihen, kuinka arvokas ja tärkeä tämä ohjelma on, millaista arvoa sillä on EUlle. Ja tämä heijastuu siinä, että mandaatti hyväksyttiin neuvostossa yksimielisesti ja myöskin sopimus hyväksyttiin yksimielisesti neuvostossa. Nyt meillä on sitten erilainen päätöksentekomekanismi Lissabonin pohjalta. Unanimous. Niin, siis sanoitte yksimielisesti. Siis kattaako se neljä valtiota, jotka äänestivät tyhjää? It does, yeah. Niin kyllä. Yksimielisyys. Siis oikeudellisesti teknisesti se tarkoittaa joko kyllä tai tyhjän äänestämistä. Se on yksimielinen päätös. Sitten sisällöstä. TFTP on ollut käynnissä vuodesta 2001. Ehkä nyt toistan vähän itseäni, mutta aikaisemmissa briefauksissa tässä valiokunnassa tai yksittäisten jäsenten kohdalla. No TFTP on siis ollut käynnissä vuodesta 2001. Ja mitä muutoksia ei ole sen vaikutusalaan tässä sopimuksessa. Siihen ei liity enemmän tietoja tai erilaisia tietoja. Täällä puhuttiin näistä SEPA-tiedoista. Niitä ei ole koskaan pyydetty, niitä ei ole koskaan toimitettu, niitä ei ole koskaan käytetty. Ja ne on suljettu pois myöskin tästä sopimuksesta. Ja uskon, että ne suljetaan pois myöskin tulevista sopimuksista. Ja nyt ole asiantuntija pankkitransaktioiden osalta. Joku puhui näistä fin-messageista. Ja se oli aina se vaikutusala tämän väliaikaissopimuksen osalta. Ja se tulee olemaan vaikutusala myöskin tulevaisuudessa. Sitten tietosuoja. Parannuksia on tapahtunut tietosuojassa näissä turvalausekkeissa – oikaisumekanismeissa ja vastavuoroisuudessa. Ehkä puheenjohtajavaltio Ruotsin olisi pitänyt neuvotella paremmin. Ehkä emme saaneet niin paljon vastavuoroisuutta tai niin paljon turvalausekkeita tai suojaa. Haluaisin nyt olla tässä nöyrä. Mutta ainakin voidaan nähdä, että parannusta on tapahtunut verrattuna aikaisempaan tilanteeseen. Ja siksi olen täysin samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että tällä sopimuksella tilannetta on parannettu kansalaisten osalta EU:ssa. Ja sehän oli aina tavoitteemme. Sitten EUn TFTP. No tämä nyt ei ole mikään ajankohtainen asia. Tällaista nyt ei ole tulossa lähiaikoina – mutta parlamentti puhui tästä ja viralliset äänet parlamentista ovat todenneet, että meillä pitäisi olla EUn TFTP. Ja tämä nyt on aika mielenkiintoinen ajatus, jota tulisi sitten katsoa vähän enemmän komissiossa, neuvostossa ja parlamentissa. Sitten luottamuksellisuus ja luottamus. Toistan vielä, mitä nyt aikaisemmin on todettu. Luottamukselliset asiakirjat toimitetaan parlamenttiin ja tietysti kyse on luottamuksesta. Akta kysymyksessä Alvaro totesi, Kukaan ei ole vielä nähnyt tätä tekstiä, se on aika huolestuttavaa ja totesin jo, että henkilökohtaisesti en pysty vastaamaan tänään näihin aktaan liittyviin kysymyksiin. Neuvottelijat aktakysymyksessä ovat ehkä varovaisempia Ikävä kyllä tiedätte, että meidän asiakirjamme vuosi julkisuuteen. Ja se on ikävää, mutta näin nyt pääsi käymään. Sitten kysyttiin Europolista Albrecht, Swift ja Europol. Pitää paikkansa, että neuvosto teki päätökset liittyen täytäntöönpanopäätöksiin päätöksiin jos nyt ihan lyhyesti puheenjohtaja voisin puhua Europolista, niin pitää paikkansa, että täytäntöönpanopäätökset pantiin täytäntöön neuvostossa. Ja tämä oli tarpeen, jotta voidaan taata uuden Europolin kunnollinen toiminta – ensimmäinen tammikuuta alkaen. Ilman näitä päätöksiä olisi ollut puutteita Euroopan toiminnassa ensimmäinen tammikuuta lähtien. Ja puheenjohtajavaltio katsoo, että neuvostolle oli hyvin selvää, että Europol on niin tärkeä virasto – ja viraston toiminta on myöskin tärkeää. Ja siksi päätimme edetä. Ja EU-elimenä parlamentin rooli on erilainen kuin aikaisemmin tai tällä hetkellä. Euroopan yleissopimus ja eri jäsenvaltiot ovat vaikuttaneet siihen. Ja myöskin puheenjohtajavaltio Ruotsi on uskonut, että tämä on nyt parannus tulevaisuutta silmällä pitäen. Puheenjohtaja, tiedän, että en nyt ole pystynyt vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta uskon, että Jonathan Fall voi sitten antaa hyviä vastauksia moniin kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia, että olitte hyvin täsmällinen näistä Euroopalle muista kysymyksistä. No, nämä ovat tietysti tärkeitä kysymyksiä ja sitä enemmän syytä ottaa Euroopan parlamenttiin mukaan. Mutta kaikki tämä nyt tulee muuttumaan tulevaisuudessa. Sitten herra Fall. Thank you. Um... Kiitoksia. Ehkäpä, ennen kuin vastaan kysymykseen, pitäisi vähän palata taaksepäin, puhua historiasta. Koska jotkut meistä ovat ehkä unohtaneet, että miten on tähän päästy, missä tänään ollaan. Tämä järjestelmä toimi salassa monien vuosien ajan. En ole ihan tavan, varmaan tietävätkö kaikki sen. Se toimi täysin salassa, jos ei ollut minkäänlaista tietosuojaa. Paitsi Yhdysvaltain valtiovarainministerin ja Swiftin välillä. Belgian pääministerin pyynnöstä, kun Belgian tietysti esittävät huolenaiheensa, niin sitten komissio aloitti asian käsittelyn. Ja nyt neuvoston mandatin perusteella ja sopusoinnussa tämän parlamentin 17. syyskuuta Vesalan mukaan olemme päässeet sopimukseen, mitä, tai vaikka vaikka puheenjohtajamaa on tunnustanut, että siinä on puutteita ja olen ihan valmis hyväksymään, että epäilemättä tulos olisi olla jossakin suhteessa hieman erilainen, mutta olemme saaneet varmistettua sopimuksen, jonka, jota ihan, josta suosittelemme sitä, että parlamentti hyväksyntä saisi ja neuvostotelusta pyytäisi. Onko tämä tehnyt mitään hyvää saanut aikaan Charles Brugier on esittänyt tälle talolle ne tulokset yksityiskohtaisen analyysin siitä, mitä tapahtuu. Ja olen yllättävät nämä kysymykset, onko se toiminut. Jos haluatte, niin suljetuun oviin suosittelen. Ja suosittelen, että terrorismin torjunta spesialisteille omissa jäsenvaltioissanne eh, puhutte. Tietysti EUssa on EUssa ei ole terroristin torjuntaviranomaisia, jäsenvaltioissa on. Ne hyötyvät, hyödyttävät teidän ne vaalipiirin turvallisuutta. Niissä puitteissa, kun TFTP, terroristien rahoituksen järjestämistä ohjelma tarjoaa. Tietysti on lähtökohta kyllä, se on hyödyllinen, se toimii ja sen vuoksi ehdotamme, että sitä jatketaan. Emme ole koskaan pitäneet salassa tältä talolta sitä, että sopimus piti saada vuoden loppuun mennessä, koska SWIFT-päätöksen mukaan täytyy dataa siirtää. Kukaan ei suunnitellut niin, että tämä tulisi Lissabonin sopimuksen aikoihin pettäksemme parlamentti olimme ihan avoimia tästä 17. sivuilta, päätöslausuma teki ihan selväksi, että sen ymmärsitte ja halusitte sopimuksen 12 kuukauden raj- pitkän ja Lissabonin soidun sopimuksen heti sen jälkeen ihan tarkalleen. Tämän saatte kolme kuukautta, saatte vähemmän itse asiassa. Yhdeksän kuukautta on siis sopimus. Joten älkää nyt hetkeäkään ajatelko, että kukaan olisi tahallaan tai laiminlöiden ylen katsonut tätä taloa. Ihan avoimesti olemme toimineet. Toiseksi. Mitä tapahtuu, jos hyväksyntää ette anna? No sitten katsotaan, mutta sitten ei tietenkään sopimusta sovelleta. Kuka sitä kärsii? No, oma näkemykseni, jos sillä on arvo. Ihan vuoden reservieni kunnioita, kun kaikilla kunnioituksella Euroopan unionin kansalaiset kärsivät. Ja heidän tietojensa suojelu, koska voisin kuvitella, että amerikkalaiset yhä löytävät tapoja päästäkseen käsiksi Euroopan kansalaisia käsittäviin tietoihin ilman mitään suojaa, josta on neuvoteltu. Näin käy. Miten kauan tämä tilanne kestää en tiedä, koska toivomme, että uusi sopimus tulee hyvin pian. Ehkäpä parempi sopimus, ehkäpä paremmat neuvottelijat, komission vastuu se on, se ei muuten ole millään tavalla vihje, että me paremmin toimisimme kuin Ruotsin puheenjohtajana, vaan ehkäpä äh, seuraajani tulee olemaan paremmin kuin minä. Että, mutta että saataisiin hyvä sopimus toivon jälleen tämän parlamentin suostumuksella. Mutta puheenjohtaja on oikeassa, kiljotiini ei kiljotiini. Ja tietysti tässä on monimutkaisia oikeudellisia järjestelyjä, joihin täytyy ryhtyä. Mutta siis, eikä niitä pidä olla parlamentin rooli on tämä. Kansallisessa sopimuksessa rooli on antaa hyväksyntä tai ei. Se on vähän kaksijakoista. Parlamentti ei neuvottele kansainvälisistä sopimuksista. Tämä on vallanjako kaikissa maissamme. Lopussa sanotte ei kyllä. Tästä saa huomattavan vaikutusvallan. Teillä on oikeudet täysiin tietoihin, että ne prosessin aikana saatte. Meidän täytyy yksityiskohdat työstää, mitä se tehdään, mutta nyt tämän sopimuksen puitteissa, jos olemme keskustelleet ja tulevaisuudessakin, niin päädytte siihen, että annatte hyväksynnän tai ei. Tämä on hyvin huomattava toimivaltuus ja vastuu. Vastavuoroisuus. TFTPtä meillä jäsenvaltiossa ei ole. Ja nähdäkseni ei kukaan ole valmis investoimaan huomattavia rahasummia sellaisen luomiseen. Komissio ehdottaako se EU TFTPn äh, aloittamista. En tiedä, komissio, uudet komission vastuut, henkilökohtainen näkemykseni, että epäilen. En usko, että sillä päätäisin kovin pitkälle että se väisi kovin pitkälle neuvostossa, ehkä tässä parlamentissakaan, koska se on hyvin raskas, monimutkainen, kallis järjestelmä luoda. Tarkoittaako se, että olemme vapaamatkustajia amerikkalaisten järjestelmän osalla? Tietyssä mielessä rehellisesti että kyllä. Meidän tiedustelupalvelumme ja teidän maineet tiedustelupalvelumme saavat johtolankoja Yhdysvalloista, jotka muun muassa perustuvat Swift-datan analyysiin, ja ne kertovat meille ja kertoisivat teille, että näitä, nämä johtolangat, niitä pidetään hyödyllisinä terrorismin torjunnassa. Vastavuoroisuus on epäsymmetristä tässä. Kuten PNRssä meillä ei ole järjestelmää, ehdotamme. Siinä ei päästä kovin nopeasti päästä eteenpäin, mutta sitä ei ole amerikkalaisilla on ja he antavat takaisin tietoa meille. Se on vastavuoroisuuden rajoitettu muoto, joka mielestäni on sopusoinnussa neuvoston, kanssa, jonka neuvosto meille antoi. No, minulta kysyttiin säädöksestä, joka koskee tietojen antamista tällaisena könttänä. Ja tämä on ollut kiistanalainen kysymys. Ymmärtääkseen tämä täytyy ymmärtää, miten järjestelmä toimii. SWIFT ei itse asiassa tiedä, tunne ihmisten henkilötietoja tietyissä transaktioissa, eikä myöskään ensimmäisessä vaiheessa Yhdysvaltain valtiovarainministeri TPstäkään tee niin, koska tietosuojajärjestelmät estävät sen, jotka siellä järjestelmässä ovat. Eli tapahtuu niin, että Yhdysvallat pyytää, että könttä, tällainen tietoblokki, könttä annetaan ja vain tietyn tutkimuksen puitteissa mennään ikään kuin tämän tie, tie, tietoblokin sisään ja katsotaan, etsitään nimenomaisia tietoja, joihin saattaa kuulua henkilötietoja kyseisestä ihmisestä, mutta vain jos kyseiset ihmiset liittyvät tiettyyn tutkimukseen ovat sen kohteena. Eli tällainen jäätynyt blokki itse asiassa näin voidaan sanoa. Ja se on vain tiettyjä kohtia sen sisällä, jotka ikään kuin sulatetaan ja katsotaan yksityiskohtaisesti. Useimmat meistä, vaikka meidän tietojamme siellä sisällä ovat, niillä on vain numeroita ja henkilökohtaista äh, henkilöllisyyttä ei voida, se ei paljastu. Se on ironista tavallaan, mutta juuri tietosuojan ansiosta järjestelmä toimii tällä tavalla. Paljastammeko dokumentteja tälle parlamentille tulevaisuuden neuvottelu, tulevien neuvottelujen puitteissa? Kyllä teemme niin. Meidän täytyy jälleen työstää tarkasti, eikä se minusta riipu. Se on toimielinten välinen asia korkeimmalla tasolla. Niin tarkasti täytyy työstää se, että miten tämä tehdään tämä kaikki. Mitä se tapahtuu, se täytyy työstää. Ja kun hyväksyntävaihe tulee, niin sitten, tai mitä hyväksyntään tulee, niin se mitä pyydätte, niin kaikki tiedot annamme siitä, mistä teiltä hyväksyntää pyydetään. Sitten tämä erityiskysymys, mitä tapahtuu tiedoille, jotka siellä jo ovat, jos sopimus päättyy artikla 14 kohta 2 sopimuksessa sanotun rajoittamatta sopimuksesta, mahdollisesta sopimusta. Kaikki tieto, joka äh, Yhdysvaltain valtiovermistonilla on, sitä prosessoidaan sopimu, äh, sopimuksen kanssa, sopimuksen mukaan. Siihen kuuluu tietysti tietosuojasäädökset, sä, säädökset, säännökset, joiden soveltamista jatketaan vaikka sopimus raukeaisi mistä tahansa. Data, tieto tai sellaiset tiedot, jotka nyt Yhdysvaltain hallituksen käsissä ovat, niin poistaminen mukaan lukien. Säännökset, pä- säännökset pätevät siinä. Rova Sippelin kysymys sitten vi- lopulta. Olen täysin samaa mieltä. Ei Olen niin, että turvallisuus tai perusoikeudet. Emme me näe asiaa näin. Ja kun sanon minä, komissio ja ja tulevat asiasta, kun siis jäsenet tiedän, että puhutaan tietysti tasapainottamisesta toisia vastaan perusoikeuksia ei tasapainota, niitä ei vaihdeta mihinkään. Yritämme tehdä, se on tietysti vaikeaa, yritämme täyttää molemmat poliittiset vaatimukset, että saadaan tarjottua tarvittava turvallisuus ja niin tehdään kunnioittain perusoikeuksia. Tietysti se voi väitellä, onko se tässä sopimuksessa tehty tästä voitte keskustella, kun hyväksynnän annatte tai me uskomme, että todellakin olemme tehneet niin ja neuvosto yksimielisesti totesi näin myös. Ja tyhjäänestäminen on ihan täysin sopunnossa sen kanssa, mitä juuri sanoin. Toimiko se vai ei? Vetoan teihin jälleen. Ottakaa vakavasti sen, mitä Tomri Bulge teki. Puhukaa muiden kanssa tästä. On todettu, että tämä on hyödyllistä. Muuten olisimme kaikki tuhlanneet paljon poliittisen energiaa tai taikaa tämän parissa ja mielestäni emme ole Kiitoksia. Okay, thank you for, I, I think there are, uh... Kiitoksia. Pari kysymystä jäi vaille vastausta. Yksi oli Busutilta, eli sopimus Belgian kanssa. Ja sitten toinen oli oma kysymykseni liittyen siihen. Tämä on lähinnä kysymys komissiolle Eli saako Euroopan parlamentti nyt heti tietoa akta-neuvotteluista? Ja haluaisin vielä lisätä yhden huomion. Eli jos SWIFT-sopimus hylättäisiin, se ei tarkoita, että Yhdysvallat tai muut valtiot eivät saisi mitään tietoja enää käsinsä. Se olisi vain hankalampaa kuin aikaisemmin. Eli ei voi sanoa, etteikö sillä tapauksessa enää mitään olisi. Eli voisiko jompikumpi teistä vastata näihin kysymyksiin? On actor, uh, I... Aktosta. Minulla ei ole mitään yksikohtaisia tietoja. Se on assistenttini varmaan nyt tulee vähän kertomaan. It's not my DG, sorry. Niin tämä ei kuulu minun pääosastolleni. Niin sain kuulla, että kun sopimus on saatu päätökseen, saatte siitä täysimittaisesti tietoa. Mutta varmaan pääsihteeristö voi toimittaa tämän tiedon eteenpäin ja saatte sitten vastauksen. Niin, kaupan pääosasto siis vastaa tästä. Eli olen pahoillani tästä. En nyt odottanut ihan tällaista. Sitten Belgiasta. No mikä nyt on sitten asiasta vastaava viranomainen? No se on oikeudellinen viranomainen eli Belgian oikeusjärjestelmä, joka on saanut Yhdysvaltojen hallitukselta yhteistyöpyynnön ja se käsittelee sen tavalliseen tapaan. Teitä ehkä kiinnostaa, nyt täytyy valita sanat aika tarkkaan. Ja kuten on tiedossa, no miksi Belgia? Siksi, että Swift sijaitsee Belgiassa. Mutta tämä tietopankki, jossa on nämä Swiftin transaktiotiedot, joka nyt pitäisi siirtää, se on sitten taas toisessa jäsenvaltiossa. Ei nyt niin hirveän kaukana Belgiasta. Mutta no kaikki nyt tietävät varmaan, mistä jäsenvaltiosta on kyse. Aina sano, että sen nimeä ei saa mainita. on kyllä kaunis maa silti. Ja järjestelyitä ollaan tekemässä näiden kahden valtion välillä. Eli tiedot, joita on pyydetty belgialaiselta tuomioistuimelta tämän Yhdysvaltojen järjestelyjen puitteissa – Ne ovat siis Belgiassa tätä tarkoitusta varten. Niin tämä jäsenvaltio, jonka nimeä ei saa mainita, tunnen sen aika hyvin, samoin Hennis. Ja parlamentaariset, kansalliset parlamentaariset kysymykset, joita esitettiin kansalliselle oikeusministerille, jossa kysyttiin nimenomaan näistä elementeistä. Hän vastasi ja hän kiisti jyrkästi, että tällä kyseisellä maalla oli mitään tekemistä sen kanssa, mutta meidän täytyy nyt lähettää lisäkysymyksiä, koska tässä nyt on jotain kommunikointiongelmia. Mä olen nyt pahasti jäljessä aikataulusta. Voisiko oikeudellinen yksikkö ihan lyhyesti vielä vastata näihin muihin kysymyksiin? Passus. Um, Erityisesti herra Pusutilin lausunto, jossa protestoitiin, jos sopimusta 30. marraskuuta olisi kirjoitettu, parlamentti olisi ihan eri asemassa. Ja itse asiassa voisi olla enemmän mukana neuvottelussa, ainakin niistä informoituna. Ja nyt allekirjoitukset päättyvät neuvottelut. Yksi kysymys komission kollegalla Jonathan Wool. En täysin ymmärtänyt, mitä tapahtuu SWIFT-sopimukselle, kun otetaan huomioon lehdistötiedot neuvostolta, koska SWIFT-sopimus, joka 30. marraskuuta on allekirjoitettu, pätee ensimmäinen helmikuuta 2010 ja loppuu 31. lokakuuta 2010 alustavasti, e, ellei käytetä lausekatta artikla 14 mukaan. En ihan täysin ymmärtänyt, jos parlamentti ja pyydetään antamaan hyväksyntänsä tästä sopimuksesta, koska herra Fall mainitsi myös, että komissio helmikuussa su- suunnittelee suunnitusta neuvottelusuuntaviivoista, siis seuraavasta sopimuksesta pitkän aikavälin sopimuksesta. Ja parlamentin on tärkeää tietää tämä asia. Kiitoksia. Mr. Chairman. So, okay. May, may I have just for a few minutes? Niin saisinko ihan lyhyen puheenvuoron? Näin voi ehkä vastata näihin eri kysymyksiin. Ensinnäkin tämä ajankohta. Me kaikki tiedämme, että Lissabonin sopimus allekirjoitettiin kaksi vuotta sitten. Eli ei ole mitenkään yllättävää kuulla nyt neuvostolta, että jonkinlainen sääntö pitää hyväksyä, jotta voidaan nähdä, millä tavalla neuvosto pyytää Euroopan parlamentin hyväksyntää. mutta koko ajan tätä on valmisteltu, eikä nyt vasta ensi viikolla aloiteta artikla 36 työryhmän kanssa. Passos juuri muistutti, että tämä SWIFT-sopimus astuu voimaan helmikuussa, ja oikeudellisesti katsottuna ei ole mitään esteitä jo nyt toimittaa allekirjoitettua sopimusta Euroopan parlamenttiin. Eli täytyy nyt muistuttaa, että tämä on velvollisuus eikä mikään yhteiseen luottamukseen liittyvä kysymys. Artikla 218 määrää, että Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat hätätilanteissa sopia aikarajasta – No, haluaisin nyt vastauksen siihen, että ei mitään ole oikeudellisia esteitä jo nyt lähettää ja mielellään ennen ensimmäinen helmikuuta tämä hyväksyntäpyyntö Euroopan parlamenttiin. Mitä tulee tähän luottamuksellisuuteen, niin meillä on kaikki valmiudet. Kyse ei ole pelkästään puitesopimuksesta komission kanssa, vaan meillä on myöskin kahden välinen, toimielinten välinen sopimus neuvoston kanssa, mitä tulee luottamuksellisen erittäin salaisiin asiakirjoihin. Euroopan parlamentti ja tämä valiokunta pystyvät jo nyt ottamaan vastaan huippusalaisia tai luottamuksellisia asiakirjoja. Kiitos. Kiitoksia tästä selvityksestä. Ajattelin päättää näihin huomioihin. Olemme hirveästi myöhässä, mutta ei tässä nyt enää ole paljon asioitakaan jäljellä, eli meidän nyt kannattaa keskustella tästä. Tämä on nyt tämän siirtymävaiheen alku. Ei nyt mitenkään, että ensimmäinen joulukuuta tuli suurena yllätyksenä, joten odottaisin, että neuvosto on vastuullinen ja että se olisi jo valmistellut tällaista pyyntöä suostumukselle – kun ajatellaan tätä oikeudessa taustaa, josta oikeudellisen yksikön edustaja juuri kertoi. Eli voisitko nyt vastata tähän ihan lyhyesti ja taata meille, että me saamme tällaisen pyynnön mahdollisimman nopeasti? Uh, Kiitoksia, kuten jo sanoin. Ja Jonathan Ford oli samaa mieltä. On se, että tämä asia lähetetään parlamenttiin tehtiin niin nopeasti kuin käytännössä mahdollisesti jo ensi viikolla on keskustelu yksityiskohdista, miten tämä tehdään. Sitten tämä proseduuri sopimuksen loppuun saattamisesta tulee parlamentin käsittelyyn. Se todellakin nopea, pian nyt tehdään. Viimeinen huomio myös Sanoin, että puheenjohtajamaalla on pyrkinyt valiokuntaa mahdollisimman paljon informoimaan sekä valiokuntaa sinänsä, mutta myös yksittäisiä jäseniä siinä. No täytyy muistuttaa kutsusta lounaalle, joka teille tarjottiin ja kollegoille. Ja että vielä olemme näinä kun on vähän päiviä puhe- puheenjohtajakaudelle, niin haluamme tätä jatkaa. Kiitoksia. Varmaan loppuosa täytyy hoitaa kirjallisesti, koska tämä nyt ei ole ihan tyydyttävää. Mielestäni tämmöinen epävirallinen tieto ei oikeastaan ole sama asia kuin Euroopan parlamentin täysimittainen tiedottaminen. Jos meidän pitää tehdä päätös jostain, niin meidän on saatava käsimme kaikki asiakirjat, joista meidän pitää tehdä päätös. Tästähän nyt puhutaan, kun puhutaan tiedonvälityksestä ehdotasin, että puheenjohtajavaltio ja valiokunnan puheenjohtaja ottavat yhteyttä neuvostoon ja pyytävät, että lähetätte mahdollisimman nopeasti tämän hyväksyntäpyynnön. Fall, onko teillä vielä jotain? Niin ensinnäkin, teidän pitää ymmärtää, että nyt jälkikäteen näyttää siltä, että kaikki nyt onnistui lokoisasti juuri marraskuun lopussa, kunnes sitten viimeisellä minuutilla emme ole varmoja, onko meillä sopimus Yhdysvaltojen kanssa, koska se ei ollut mitenkään helppo neuvotella, ja kuten varmaan tiedätte, ei ollut mitenkään selvää, että neuvosto suostuisi hyväksymään tämän tekstin, joka sille toimitettiin maanantaina. Eli emme tienne, ole tienneet tästä kuukausikaupalla. Ja me teemme kaksi asiaa komissio, uskoaksemme, neuvosto ehkä ei, mutta me uskomme, että komission tulee ehdottaa neuvostolle, että se pyytää teiltä hyväksyntää ja me ehdotamme tätä. Samanaikaisesti me aloitamme työskentelyn mahdollisimman nopeasti uuden sopimuksen parissa, koska tämä kestää vain yhdeksän kuukautta, mikäli siis annatte hyväksynnän ylipäänsä. Eli meidän täytyy tehdä kahta asiaa yhtä aikaa, ja näin tulemme tekemään. Ja neuvosto sitten toimittaa teille kaikki tarvitsemanne tiedot, jotta voitte tehdä velvollisuutenne kummassakin erillisessä menettelyssä. Eli te olette samaan aikaan, saatte pyynnön hyväksynnälle tähän 30. marraskuuta allekirjoittuussopimukseen ja samaan aikaan te saatte tietoa menettelystä neuvostossa ensinnäkin, jotta saadaan mandaatti komission neuvotteluille uudesta sopimuksesta. Ja neuvottelija eli komissio pitää tehdä sitten ajan tasalla täysimittaisesti, kuten sopimuksessa artiklassa 210 on sovittu kaikissa vaiheissa. Ja sitten sovimme, millä tavalla tämä toteutetaan mukaan lukien kansainväliset neuvottelut. Yksi vastaa kysymys vielä. Te sanoitte, että te valmistelette suositusta, neuvostolle pyytää suositusta hyväksyntää, mutta sanoitte, että komissio ei voi tehdä näin niin kauan, kun kyseessä on asianhoitajakomissio. Eli siis onko tammikuun loppuun mennessä ei tehdä mitään? I can't give... No en nyt voi antaa mitään lopullista vastausta tähän, koska se riippuu oikeudellisesta lausunnosta, jota nyt odottelemme omilta juristeiltamme, mutta täytyy nyt varoittaa, että heillä on erittäin tiukka kanta sen suhteen, mitä komissio voi tehdä asianhoitaja ominaisuudessaan. Joten ei ole poissuljettu, että sanotaan, että tämä on seuraavan komission asia, mutta sehän nyt on vain muutaman viikon kysymys. Months, but... No, kaksi kuukautta sanoisin minä, mutta... No, Euroopan parlamentti tekee parhaansa jotta se voisi tehdä päätöksen mahdollisimman nopeasti ja toivottavasti komissio ja neuvosto katsovat, että tämän asia, joka on kestänyt jo kuukausia ja kaikki mitä on tapahtunut aikaisemmin ja että nyt on mahdollista tehdä päätös tämän komission kanssa. Eli kiitoksia, että olitte paikalla. Niin tiedätte vielä seuraavaan kohtaan. Eli herra Henin, kovasti kiitoksia. Kollegat, kaksi pientä asiaa on vielä esityslistalla. Fall ilmeisesti alustaa nämä kaksi kohtaa. No niin, eli kohdat 19 ja 20 viimeiset asiat esityslistalla. Ja jos lähdette salista, niin voisitteko lähteä ihan hiljaa? Uh, colleagues, shall we first briefly deal with the... No niin, kollegat. Fall vastaa kysymyksiimme myöskin eiliseltä liittyen budjettiin ja artiklan 29 työryhmän tiloihin. Ja voisitte myöskin kertoa vähän Lissabonin sopimuksen vaikutuksista oikeudelliseen yhteistyöhön rikosasioissa – ja poliisiyhteistyöhön. Uh, first... Lyhyesti ensimmäisestä kohdasta. 29 artiklan mukaan, tai 29 artikla, työryhmä on Tämä artikla 29 mm, sanoo, että komission sihteeripalvelut pitää tarjota, minkä ilolla teemme, mutta sillä ei ole budjettia. eikä komissio sitä tee, kuten tämä tällaisen tietää. muutama vuoden ajan nyt tulee sitten suuri uudelleenarviointikeskustelu tietosuojalaista ja minun toiveeni on se, muutamme ehkäpä huomattavastikin artikla 29 direktiiviä ainakin 95 direktiiviä. Se päivitetään. Nyt kolmas pilari on suuressa määrin hävinnyt ja siihen palaan pian. Meidän pitäisi pystyä ajatella tällaista välinesettiä johdonmukaista, joka sekä kaupallista että oikeudenkäyttöasioita tietosuoja-asioissa käsittelee. Siihen mennessä 29 artikla työryhmän asema harkitaan, mutta en pahoittele sitä asiaa, että sillä budjetissa konsultoiva komitea, neuvontava komitea, se ei ole korvike. Euroopan tietoisen valtuutetulle, sillä on tietty rooli, se sen täyttää ja komissio sitä täysin tukee, mutta ei, sen rooli saa, mutta ei sen, mistään sen enemmästä. Kysymys jota oikeasti käsittelin alustavissa huomioissa niin aiemmin, se, mikä oli maanantai-iltaan asti kolmas pilari, on tietysti lakiseltävä elin tai lainsäädäntöä oli ja lainsäädäntöprosessi. Olemassa lainsäädännöstä meitä täytyy katsoa kutakin nimenomaista välinettä ja harkita, että ehdotetaanko, että sitä muutetaan tai että se korvataan direktiivillä. Put, asiat, jotka olivat vireillä, ne ovat nyt kuolleet. Ja sen vuoksi täytyy ajatella, että mitä meidän täytyy ehdottaa uuden lainsäädäntönä, tällä kertaa direktiivinä. Kolospilareunanansan, tai aina sanon, on suurissa määrin hävinnyt. Se, mitä voidaan kutsua entiseksi kolmanneksi pilariksi, on tietysti äärimmäisen relevantti oikeudellisen määrittelyn kannalta, koska aiempi kolmas pilari, sitä koskevat erityissäännöt sopimuksessa, erityisesti koskien UK, Tarantia ja Tanskaa, mutta ei pelkästään niitä kolmea jäsenvaltiota hätäjarrujen ja muiden välineiden mekanismien vuoksi, jotka sillä ovat. Joten edelleen meidän täytyy määritellä, mikä, mitä on oikeus- ja poliisiyhteistyö X3 ja mikä ei, koska tämän eron oikeudelliset seuraukset ovat hyvin tärkeitä. Omnibus-tiedonanto tulee iltapäivällä ja olemme valmistelleet jo pitkän aikaa nyt Lissabonin sopimuksen voimaantuloa. Ehdotamme myös erityisehdotuksia, joilla korvataan tai muutetaan kolmannen pilarin lainsäädäntöä ajoissa. En osaa sanoa, milloin se on ehdottomasti uuden komission ja komission jäsenten asia. Ja epäilemättä heidät tapaatte kuulemisissa aikanaan ja kysytte kysymyksiä näistä kysymyksistä heiltä. Kiitoksia. Thank you very much. Are there any... Kiitoksia. Haluaako joku kollega käyttää puheenvuoron? No te olette sitten hyvin vakuuttava. Täällä on nyt mukavan hiljaista tämän aikaisemman teloitusryhmän jälkeen. Niin voin sanoa, että mitä tulee artikla 29 työryhmälle annettavalle tuelle niin varmaankin yleisesti eilen katsottiin, että se tarvitsee enemmän tukea, koska kyseessä on vain neuvoa antava ryhmä, mutta he ovat kuitenkin erittäin tärkeässä roolissa ja yhä tärkeämmässä roolissa nyt uuden sopimuksen nojalla. Eikä riitä se, että odottelemme, kunnes meillä on uudet tietosuojapuitteet käytössä, mutta teitte hyvin selväksi, että niin siis me hoidamme budjettia, pitää paikkansa, te johdatte sihteeristöä, mutta tähän, tämä on kysymys, jonka voimme sitten esittää komission jäsenehdokkaille kuulemisissa. Tämä on poliittinen vaihtoehto, eli millä tavalla järjestetään sihteeristö, minne laitetaan resursseja, eli jäsen, komission jäsenehdokkailta tulee sitten kysyä, onko hän valmis tukemaan enemmän tätä työryhmää. No niin, kollegat, tämä varmaan sitten päättää kokouksemme tämän päivän osalta. Eli haluaisin kiittää Folia jälleen kerran hänen ajastaan. Sitten koordinaattorien kokous on puolelta päivin, mutta nyt päätän kokouksen. Kiitoksia.